Good morning, colleagues. Hyvää huomenta, kollegat. Tervetuloa tänne tämän aamun kuulemistilaisuuteen. Meillä on täällä yhteispuheenjohtajat, naisten oikeuksien valiokunnan puheenjohtaja Vinkevitsiutta ja minä itse. Nyt molempien valiokuntien, naisten oikeuksien valiokunnan ja kansalaisvapauksien valiokunnan on mahdollista kuulla asiantuntijoita aiheena eurooppalainen suojelumääräys. Hyvin tärkeää lainsäädäntöä molempien valiokuntien silmissä ja tietenkin myös kansalaisten. Kuten tiedätte, direktiivin kautta luotiin mekanismi vastavuoroista tunnustamista varten rikosasioiden suojelumääräysten osalta – Täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä oli tarkoitus saada 2015 vuoden tammikuussa toteutumaan. Kolme vuotta myöhemmin ollaan nyt huolissaan siitä, miten eurooppalainen suojelumääräys toimii. Ilmeisesti vain seitsemän tällaista eurooppalaista pidä, suojelumääräystä anteeksi on esitetty tähän mennessä. Tämä on meille huolenaihe. Varmasti kuulemme tästä enemmän myös yhteispuheenjohtajalta tämän kuulemisen aikana. Erilaiset kansalliset järjestelmät, joilla suojellaan uhreja jäsenvaltioissa ja se, miten monimutkaista välineistä on kyse, samoin kuin se, miten yhteistyö toteutuu jäsenvaltioiden kesken, ovat vain joitain asioita, jotka on otettu esiin epärässän tutkimustyössä, jota esitellään täällä tänään. Nyt meillä on mahdollisuus kuulla asiantuntijoita ja antaa lisää materiaalia artiklan 55 mukaan yhteisesittelyiden kautta kirjoitettavaan mietintöön. Tämä on johdantoni. Tässä on huolenaiheita, joista kuulemme lisää kuulemistilaisuudessa. Ja näin annan puheenvuoron yhteispuheenjohtajallemme. Kiitos. Eh, Thank you. Uh, Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Herra Moraes. Tervetuloa kaikille jäsenille molemmista valiokunnista. Nämä yhteiset kokoukset ovat muodostumassa jo hyväksi tavaksi näissä useissa yhteisissä aiheissamme. Ne lisäävät hyvää ymmärrystä ja sitä työskentelyä tapaa, jota valiokuntamme edistävät. Suojelumääräys oli looginen askel eteenpäin kansallisissa suojelutoimissa, joita jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön. Neuvoston arvioiden mukaan, ennen kuin direktiivi hyväksyttiin, 2010 arvioitiin, että 100 000 naista EU-ssa saivat suojaa suojelumääräyksen pohjalta sukupuolittuneen väkivallan uhkaa vastaan. Naiset voivat siis mahdollisesti hyötyä eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, jos he matkustivat tai muuttivat EU-ssa maasta toiseen, joko tilapäisesti tai pysyvästi. Tutkimuksen tulosten mukaisesti, joista kuulemme tässä kokouksessa, vain seitsemän suojelumääräystä on määrätty. Luku on hämmästyttävä. Varmasti kuuleminen ja tutkimus auttavat meitä selittämään tätä tilannetta. Toivon, että kuuleminen, mietintö ja tämä tutkimus voivat hieman valaista eurooppalaisen suojelumääräyksen täytäntöönpanoa ja voimme saada aikaan suosituksen sen parantamiseksi. Ensimmäinen puhujamme, puhujamme ovat yhteisesittelijät Soraya Post ja Jimenez Peseril. Soraya Post saa ensimmäisenä puheenvuoron. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta puheenjohtaja, hyvät kollegat, asiantuntijat. Tämä mietintö ja kuulemistilaisuus ovat hyvin tärkeitä. Näin voimme tarttua ongelmaan, joka on häpeällinen. On häpeä, että emme pysty varmistamaan, suojelemaan ihmisiä eurooppalaisella suojelumääräyksellä. Mikä tahansa väkivalta, joka kohdistuu ihmiseen, on ihmisarvon vastaista. Tämä on kaikkien perusihmisoikeuksien perustana. Sen takia sitä on suojeltava. Jäsenvaltioissa ei kuitenkaan ole riittävästi suojaa kansalaisille väkivaltaa vastaan jäsenvaltiot ovat epäonnistuneet ihmisoikeusvelvoitteissaan. Vaikkakin tiedämme useista tutkimuksista, että väkivalta, psykologinen, seksuaalinen, fyysinen väärinkäyttö erityisesti koskettaa naisia ja väkivallan äh, mm, vakavuus, joka kohdistuu naisiin, jää usein huomiotta. Täytyy tuomita ne julkiset henkilöt, jotka syyllistyvät väkivaltaan ja täytyy tuomita myös se, että uhreja pidetään ikään kuin syntipukkeina. Täytyy pyrkiä lisäämään uhrien luottamusta ja heidän haluaan toimia viranomaisten kanssa ja ilmoittaa väärinkäytöksistä ja rikoksista ja näin saada hyötyä myös suojelumääräyksestä. Kun ajatellaan eurooppalaista suojelumääräystä, niin on aivan järkyttävää kuulla, että vain seitsemän määräystä on EUn jäsenvaltioissa annettu tam, tammikuussa 2015han tämä järjestely tuli voimaan. Tämä luku selkeästi osoittaa, että kansalaisemme ja ne järjestöt, jotka tekevät uhrien kanssa työtään, eivät tiedä tästä välineestä. Näin ollen jäsenvaltioiden on tarjottava koulutusta virkamiehille, jotka tekevät työtään uhrien kanssa suojelumääräyksen puitteissa. Olemme kuulleet komissiolta ja asiantuntijoilta jo nyt, että EPO-väline on hyvin vaikea käyttöinen, koska käytännöt ovat niin monimutkaisia ja erilaisia eri jäsenvaltioissa. Tämä saattaa pitää paikkansa, mutta EUn pitkässä historiassa mikään ei ole ollut järin helppoa ja kuitenkin paljon on saatu aikaiseksi, koska tahtoa on riittänyt. Eli kerrankin täytyy asettaa kansalaiset etusijalle, jotta ihmisarvoa voidaan puolustaa ja keskittyä nimenomaan tähän. Olen varma, että onnistumme ratkaisemaan kaikki nämä hankaluudet. Täytyy muistaa siitä yleispyrkimyksestä, joka perussopimuksiimme liittyy ja myös Istanbulin yleissopimukseen liittyy. Nimittäin poistaa väkivalta ja tunnustaa se, että Jokaisen yhteiskunnan tärkein turvallisuusulottuvuus ei suinkaan ole rajaturvallisuus ja instituutiot, vaan henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaaminen ja henkilökohtaisen vapauden turvaaminen kaikkien yksilöiden osalta. Sen takia on varmistettava, että eurooppalainen turvallisuusagenda sisältää myös henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamisen ja kaikkien kansalaisten suojaamisen väkivallalta. Me tarvitsisimme myös komission sitoutumista. Toistaiseksi se ei ole raportointivelvollisuuksistaan pitänyt kiinni, eikä myöskään roolistaan kiinni eh, perussopimusten vartijana. Minä päätän puheenvuoroni tähän ja mielelläni kuuntelen asiantuntijoiden puheenvuorot tästä aiheesta. Kiitos. Thank you very much, Mr. Raja. Kiitos oikein paljon, edustaja Soraya Post. Seuraavaksi puheenvuoron saa Toinen esittelijä, Jimenez, olkaa hyvä. Eh, Kiitos paljon. Kiitos puheenjohtajalle. Kiitos varapuheenjohtajalle. Haluaisin toivottaa kaikille, haluaisin toivottaa kaikille hyvää huomenta, kun puhutaan suojelumääräyksestä. Olen ihan samaa mieltä Sorajan kanssa erityisesti kun ajattelemme tätä suojelumääräystä. Esittelijällä oli jo edellisellä lainsäädäntökaudella, olin edellisellä lainsäädäntökaudella esittelijänä. Minä muistan, että miten tämä teksti otettiin erittäin hyvin vastaan ja silloin todettiin, että tälle suojelumääräykselle oli suurta tarvetta. Olen sitä Siinä mielessä olen, olen siinä mieltä, että me tarvitsemme tällaista dynaamista mekanismia, joka on tehokas ja todellinen. Se on hyvin kaukana byrokraattisista menettelytavoista, koska sillä pyritään välttämään se, että esimerkiksi jos on uhri, joka joutuu perheväkivallan uhriksi, niin, niin vaikka silloin, niin silloin tätä voitaisiin hyödyntää missä tahansa uhritilanteessa, mutta me olemme keskittäneet sen nimen tähän sukupuoleen perheväkivalta tapauksiin. Ja silloin tämän täytyy jälleen kerran mennä ilmoittamaan tämä väkivallateko kielellä, jota hän ehkä hallitsee toisessa maassa, jossa hän ei tunne sen maan byrokraattisia toimenpiteitä. Eli tämä on kaikki uhria haittaavia, haitt- tämä kaikki on uhria haittaavia tekijöitä. Sen takia tämä Tukholman ohjelman tulos on hyvä, koska meillä on tällainen yhtenäinen ö, toimenpide mekanismi. Ja kun me ajattelemme kansallista lakikokoelmaa, niin meillä pitäisi olla parempaa oikeudellista yhteistyötä, mutta olemme voineet kuitenkin todeta, että tämä oikeudellinen yhteistyö on ollut puutteellinen ja meillä on nyt direktiivi, niin, meillä on useita naisia eu alueella, jotka ovat omassa maassaan turvassa suojelumääräyksen turvin, mutta ovat silti joutuneet perheväkivallan uhriksi. Sen takia on ajateltu, että voi olla paljon paljon naisia, jotka ovat matkustaneet toiseen EU-jäsenmaahan ja ovat joutuneet väkivallan uhriksi, mutta olemme saaneet vain seitsemän suojelumääräyspyyntöä tähän mennessä. 100 mm, 000 joka maassa. No se, äh, se suhteessa seitsemään tehtiin viralliseen pyyntöön, eli se tarkoittaa, että tämä instrumentti oli todellakaan toiminut. Järjestelmä on epäonnistunut. Jos meillä on 1200, jos meillä on esimerkiksi 1200 ihmistä, jotka tarvitsevat suojelutoimenpiteitä rajat ylittävissä tapauksissa, meillä meillä pitää, silloin meidän ennustava ennusteet ovat todella myös pettäneet. Sen takia tämä, miksi tämä instrumentti ole toiminut hyvin, siihen on useita syitä. Esimerkiksi joku jäsenvaltio on syyllistynyt, sy, jä, jä, jäsenvaltiossa on tapahtunut rikkomus, perheväkivaltaa. Se on ollut rikosoikeudellinen tapaus, mutta se on viety siviilioikeuden piiriin. Tämä on tietysti monimutkaistanut tätä suojelumääräyksen toteuttamista tai lähestymiskielon toteuttamista kyseisessä maassa me voimme todeta, että tämä on hyvin monimutkainen järjestelmä. Tässä pitäisi voida luottaa ammattilaisiin, jotka ovat todenneet, että tämä järjestelmä on monimutkainen. Meillä pitäisi olla rikosoikeudellinen direktiivi ja sivilioikeudellinen asetus, mutta sekin on vieläkin tehnyt tästä eurooppalaisen suojelumääräyksen soveltamisesta vieläkin monimutkaisempaa. Sen soveltaminen on ollut vaikeata, kun on sekoitettu rikosoikeudellinen ja sivilioikeudellinen kenttä ja parlamentin tutkimusyksikkö on toteuttanut tutkimuksen ja on todennut nämä puutteet. Meillä on erittäin vähän informaatiota tämän ongelman tiimoilta. Meillä on tullut hyvin vähän näitä suojelumääräyspyyntöjä, eli meillä ei ole minkäänlaista äh, lähteistöä, mistä saada tietoa Onneksi on tehty tutkimusta, olen siitä hyvin iloinen, jossa sanotaan, että ei ole olemassa mitään keskitettyä rekisteriä, rekisteri eurooppalaista suojelusmääräyksistä, niin sen takia on tehdä vaikea arviointia. Toinen asia, että tämä instrumentti on hyvin monimutkainen toimiessaan, jos ajattelemme kansallisten viranomaisten toimivaltuuksia esimerkiksi, se myös vaikeuttaa myös uhrien uhrien tapauksessa heidän omaa ymmärtämystään tämän instrumentin käyttämiseksi on olemassa myös valtava puute tiedotuksessa kansallisille viranomaisille, joiden pitää soveltaa tätä instrumenttia. Ei ole myöskään monitoroitu tämän instrumentin käyttöönottoa jokaisessa jäsenvaltiossa. On olemassa myös koordinaatiossa puutteita tiedottamisessa jäsenvaltioille. Ei myöskään ole tarjottu uhreille mitään käännöspalveluita jos on kyse rajat ylittävästä instrumentista, käännöspalvelut ovat keskeisen tärkeitä. Meillä on siis paljon vielä työtä edessä, kun lähdemme parantamaan uhreille suunnattua suojelumääräystä ja sen parantamista. Me to- toivottavasti seuraavalla lainsäädäntökäydellä pystymme tarjoamaan parempaa suojelua uhreille, mutta meillä on jo yksi hyväksytty instrumentti vuodelta 2012, koska kaikki tämä on ollut tehty yhteen pakettiin. Näin ollen voimme nähdä, että yhtäällä se on toiminut hyvin, jos siihen on yritetty nähdä, miten on sovellettu tätä uhreihin sovellettavaa direktiiviä. Meidän pitäisi vahvistaa uhreille suunnattujen oikeuksien toteuttamista – Paljon on toki parantunut, parantunut uhrien tilanteessa. Heillä on oikeus tulla kuulluksi, heillä on oikeus saada informaatiota, heillä on oikeus saada osallistua rikosoikeudelliseen prosessiin, heillä on oikeus saada käännöstä, heillä on oikeus saada juridista apua, mutta valitettavasti tämä täytäntöönpanomääräys ei ole aina toteutunut. Kun meillä on uhreille tarkoitettu direktiivi, niin silloin on pyritty vahvistamaan uhrien oikeuksia. Tätä tämä artikkeli voisi olla erittäin hyödyllinen eurooppalaisessa suojelumääräyksessä. Vaikka direktiivissä on paljon vielä aukkoja, mutta voisimme silti löytää hyviä soveltamistapoja. Meillä on neljä suojelumääräystä Espanjassa, kaksi Saksassa, yksi Italiassa. Enkä, enkä, olisi, eikä minun tiedossa ole mitään muuta muusta jäsenvaltiosta. On toki mahdollista, että kaiken tämän avulla käynnistämme kampanjan. Mutta jos ei ole jos meille ei tule pyyntöjä naisilta suojelumääräyksen toteuttamisesta, jotka ovat siis lähteneet toiseen maahan ja ovat jääneet sinne. E, mutta mm, minulle tämä, seitsemän, e, tämä luku seitsemän on erittäin kummallinen. Jos pyynnöt eivät tästä kasva tai nouse, niin silloin aivan varmasti on epäonnistuttu jossain muuallakin ja vielä pahemmin. Mitä me voisimme parantaa tässä mietinnössä, lähteä soveltamaan tätä, mm, toteuttamaan Istanbulin sopimusta kaikissa jäsenvaltioissa? Parlamentti on tehnyt tänä vuonna laatinut mietinnön suhteessa Istanbulin sopimukseen. Jos parlamentti ja komissio sitoutuvat Istanbulin sopimukseen, niin silloin tästä tulee yhtenäinen ja silloin voimme vähentää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja tämä yhteneväisyys on erittäin hyvä, jos me myös suojelumääräyksen toteutumista. Meidän täytyy tietää, että suojelumääräykset eivät ole samankaltaisia jäsenmaasta toiseen. Eroja on paljon, eli toiset, joissakin maissa se kattaa kaiken, joissakin maissa se kattaa hyvin, pal- hyvin paljon vähemmän. Direktiivi on toki parannettu, mutta meidän täytyy myös tarkastella sitä toista asiaa, koska ei tässä ole kyse vain eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, vaan myös eh, jokaisessa jäsenmaassa olevasta suojelumääräyksestä. Minä haluan kuunnella muiden, <clears throat> muiden mielipiteitä tässä, koska Sora ja minä haluamme tehdä tästä tekstistä parhaan mahdollisen ja parantaa tätä instrumenttia. And thank you to our co-rapporteurs. Kiitos yhteisesittelijöille Tora Post ja Jimenez Vesedyn. Kiitos, että esittelitte ongelmat, jotka liittyvät suojelumääräyksiin. Kiitos molemmille. Nyt siirrymme, kuten Teresa Beseri juuri sanoi, kuulemaan, mitä asiantuntijat sanovat, erityisesti ne, jotka ovat mukana katsomassa täytäntöönpanoa. Meillä on tohtori Neos Oliveras ja Lara Roman vierainamme ja he esittelevät löydöksiään tältä saralta. Yhteensä 20 minuutin puheaika, eli 10 minuuttia molemmille. Tervetuloa. Pyydän, että esittelette nyt nämä löydöksenne. Kiitos oikein paljon ja hyvää huomenta. Um, Laura Roman y yo procedemos de la universidad. Minä olen Laura Roman ja tulen Tarragonan yliopistosta. Ja me olemme tutkineet 2011 kautta 99 EU-direktiiviä hankkeessa, joka meille annettiin tehtäväksi Kiittäisimme siitä, että osoititte meihin luottamusta ja annoitte tämän tutkimuksen tehtäväksi. Minä sanoisin muutaman sanan eurooppalaisesta suojelumääräyksestä. Se on hyvin monimutkainen asia. Pyrin esittämään kaiken niin yksinkertaisesti, että kaikki voivat sen ymmärtää ja Laura Roman esittelee sitten tämän varsinaisen tutkimuksen. Kuten eri jäsenmaissa on sisä, sisäistä lainsäädäntöä, niillä on eri, erittäin suuri vaihtuvuus, kun halutaan suojella uhria. Nämä toimenpiteet voivat olla hyökkäjän vangitseminen, laatio esimerkiksi määrätä hyökkäyksen tekijä kotiaresti tai loitontaa nämä uhriat, nämä hyökkäyksen tekijät toitosta. Ongelmat ovat erilaisia, menettelytavat ovat erilaisia, mutta sanokaamme, että nämä voidaan luokitella kolmeen suureen toimenpidetyyppiin. Sisäiset toimenpiteet, jäsenvaltioiden sisäiset, siitä on siviilitoimenpiteet, ne yleensä Niitä sovelletaan perheoikeudessa ja esimerkiksi avioeroissa tai eroprosesseissa. Rikosoikeudelliset toimenpiteet ovat, tapa, niitä käsitellään tuomioistuimissa ja ne ovat toimenpiteitä, koersitiivia rankaisutoimenpiteitä tai ehdollistavia, jo, joilla voidaan korvata rikos. Niillä, vo, niillä voidaan, ne voivat olla myös jälkikäteen toteutettavia rankaisutoimenpiteitä, kun tuomio on langetettu. Ja sen jälkeen on kiireelliset toimenpiteet, niin ne ovat toimenpiteitä erittäin pistekohtaisia, lyhytkestoisia ja hallinnollisia. Ne ovat hallinnollisia sen takia, koska yleensä poliisi ne sanelee. Poliisi tulee paikan päälle, jossa kriisitilanne on päällä ja yrittää saada hyökkäin ja uhrin eroon toisistaan ja odottaa, että sen jälkeen ryhdytään pidempikestoisiin toimenpiteisiin. Nämä hallinnolliset kiireelliset toimenpiteet ovat, ovat direktiivistä erillään, koska ne ovat lyhytkestoisia. Ja tietysti ne ovat eri, poikkeavia jäsenvaltiosta toisiinsa. Kun ajattelemme kaikkia näitä erilaisia normeja, jotka ovat va- käytössä ja jäsenvaltioissa Euroopassa on. Sitten sen lisäksi laadittu koko joukko normeja, esimerkiksi silloin kun uhri on saanut suojelija siirtyy jäsenvaltiosta toiseen. Kun hän siirtyy jäsenvaltiosta toiseen, on käytössä erilaisia suojelutoimenpiteitä, mutta suurin osa niistä perustuu oikeudelliseen yhteistyöhön. Suurin osa niistä perustuu oikeudellisia ja ne ovat toimenpiteitä, joissa on vastavuoroinen tunnustaminen perusperiaatteena. Mikä on yleisintä tässä? Se tarkoittaa sitä, että on kaksi oikeusviranomaista kahdessa eri jäsenvaltiossa. Yksi, yksi niistä sä, sanelee tai laatii tämän oikeudellisen määräyksen ja se on toimivaltainen kaikissa EUn sisä- ja oikeus, oikeusalueilla. ihan missä missä tahansa jäsenvaltiossa. Tämä on se perusajatus. Kun ajattelemme eurooppalaista suojelumääräystä, tämä direktiivi on ennen kaikkea ja nimenomaan yhteist- oikeudellinen yhteistyömekanismi ja toisekseen se on uhrin suojelumekanismi, mutta täytyy pitää mielessä, että se on ennen kaikkea oikeudellinen yhteistyömekanismi, koska se silloin ongelmat vähän motkaistuu. Mitä tulee näihin muihin normeihin, Eh, ovat eh, normeja, jotka liittyvät eh, direktiivin toteuttamiseen ja tehokkuuteen. Kaksi puitesopimusta tästä on tehty, jotka liittyvät näihin valvontatoimenpiteisiin vaihtoehtona väliaikaiselle pidättämiselle ja myös ehdonalaiselle vapaudelle. Nämä toimenpiteet ovat myös oikeudellisia yhteistyötoimenpiteitä ja myöskin asetus 703 kautta 2013 on oikeudellinen yhteistyötoimenpide vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella. Siinä on kyse sisäisistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä, siis rikosoikeudellisista toimenpiteistä, jotka ovat siis johtaneet direktiivin ja suojelumääräyksen, Nämä ovat siis siviilityyppisiä sisäisiä toimenpiteitä, jotka johtavat sertifiointiin ja joka on taas asetusmekanismiin perustuva. Kun me ajattelemme uhria, uhria ja heidän suojeluaan, kuten esittelijä täällä sanoi ja, ja kollega Jimenez Beresi, nämä ovat normeja, mutta ei oikeudellisen yhteistyön normeja, vaan uhrin oikeuden suojelutoimenpiteitä miten tätä sitten tulkitaan yhdessä direktiivin kanssa. Ja, äh, ja direktiivistä eurooppalaisesta suojelumääräyksestä on mahdollista korvata puutteet kummassakin. kummassakin. Mikä on sitten tämä EPO? Jotta meillä olisi EPO, meillä pitää olla yksi ihminen, joka on vaaratilanteessa jäsenvaltiossa. Tämä vaaratilanteessa oleva ihminen jäsenvaltiossa tarvitsee avukseen oikeudellista viranomaista, joka on laatinut nämä rikosoikeudelliset suojelutoimenpiteet. Jos on siviilioikeudesta, niin silloin asetus astuu voimaan ja se toimii. Mutta tämä ihminen päättää sitten lähteä toiseen jäsenvaltioon. Hän lähtee toisesta, yhdestä jäsenvaltiosta, lähtevi jäsenvaltiosta jäsenvaltioon. Jos nämä ovat rikosoikeudellisia toimenpiteitä, silloin sovelletaan direktiiviä. Jos ne ovat siviilioikeudellisia, silloin sovelletaan asetusta. Öö, tämän ohella Saako seuraa kalvon? Otra vez, next. Vale. Entonces. Tämä liittyy siihen, missä suhteessa direktiivi on näihin puitesopimuksiin. Jos uhri ja hyökkääjä siirtyvät lähtöjäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, niin tässä tapauksessa ei sovelleta direktiiviä, vaan puitesopimuksia. Samoja toimenpiteitä, jotka ovat puitesopimuksen pohjalla, jos on kyse eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, sitä sovelletaan hyökkääjään, ei Uhri Samalla tapaa, toisin sanoen, jos uhri lähtee eh, lähtövaltiosta toisen jälkeen, vaan silloin on suojelumääräys voimassa. Mutta jos hyökkäys lähtee tämän kanssa, samaan valtioon ei sovelleta direktiiviä, vaan puitesopimuksia jos hyökkäjä lähtee eh, lähtövaltiosta toiseen valtion kolmanteen Siin, tässä tapauksessa hyökkääjällä on hyökkääjää sovelletaan toimenpiteitä, jotka riippuvat, jotka riippuvat puitesopimuksista ja myös uhri, uhrilla on oma eurooppalainen suojelumääräys turvanaan. Ja, ja tässä on kyse valvovasta kontrol, valvovasta jäsenvaltiosta. Tämä on ehkä vähän monimutkaista, pitää ne selittää. Seuraava kalvo on, on koko joukko toimenpiteitä jäsenvaltioissa, sisäisissä lainsäädännössä jäsenvaltiossa, mutta kuitenkin, kun puhutaan suojelumääräyksestä, se vain kattaa nämä kolme toimenpiteitä, jotka näkyvät täällä. Eli lähestyä tiettyä paikkaa, joka on ja lähestyä tiettyä paikkaa, ennako, jossa määrätään yhteydenotot uhrin, ja sitten määrätään ennakoivat yhteydenotot tähän kolmanteen, toisen persoonan. Jos näissä jäsenvaltioissa tunnustetaan muut toimenpiteet, niin silloin EPOa ei tunnusteta. On myös, on myös sosiaalisia, perheellisiä lisätoimenpiteitä, jos ei EPOa ole vastavuoroisesti tunnustettu. Jos sisäiset me, toimenpiteet on tunnustettu, niin silloin nämä ovat voimassa kun puhutaan näistä toimenpiteiden tyypeistä, silloin pitää ensisijaisesti paikantaa hyökkääjän tyyppi. Jos me ajatellaan äh, toimenpiteiden tyyppiä, ne, niin silloin niitä sovelletaan sukupuoleen kohdistuvassa väkivaltatapauksessa. Oli kyse minkä tapa, minkälaisesta uhrista tahansa, mutta silloin kun on paljon äh, lähentymistä uhrin ja hyökkäjän välillä, jos on kyse sukupuoliväkivallasta tai muusta väkivallasta. Nämä kolme toimenpidettä, nämä Prikulleen kolme toimenpidettä kuuluvat direktiivin piiriin, kuin myös asetuksen piiriin, kuin myös näihin kahteen puitesopimukseen, joihin äskettäin viittasin. Ne ovat aina nämä samat kolme toimenpidettä, eikä muuta. Eh, entonces, en cuanto al procedimiento, como... Mitä tulee sitten mm, menettelytapoihin EPOssa? Perus periaatteessa EPOssa on, on sisäiset suojelutoimenpiteet. Mitä se tarkoittaa? Eurooppalainen suojelumääräys riippuu aina ja joka tapauksessa jäsenvaltion sisäisestä normikokoelmasta, se, jos se perustuu olemassa oleviin normeihin lähtöjäsenvaltiossa ja kun sitä lähdetään toteuttamaan toteuttavassa jäsenvaltiossa tätä eurooppalaista suojelumääräystä, niin silloin sovelletaan myös tätä sisä, jäsen, tot, toteuttavan jäsenvaltion sisäistä normikokoelmaa. Eli se riippuu aina jäsenvaltion sisäisistä normeista. Ja mitä normeja sitten sovelletaan, kun on kyse <clears throat> vastaavasta analogisesta suojelusta, kun on kyse analogisista tapauksista. Siis, eh, ei identtisiä, vaan vastaavia, <clears throat> vastaavia normeja, kun on kyse toimenpidejäsenvaltiosta. Tässä mielessä uhrin ei tarvitse aloittaa uutta prosessia, mutta joka tapauksessa hänen täytyy pyytää eurooppalaista suojelumääräystä ja sen toteuttamista, koska sisäiset normit voivat mahdollistaa, että on muita, muita instansseja tai muita, henkilö, muita toimenpiteitä, joiden avulla voidaan pyytää eurooppalaista suojelumääräystä, niin silloin tätä suojelumääräystä voidaan käyttää ja soveltaa vain uhriin. La víctima que en el momento uhri joka tietyllä hetkellä on pyytänyt eurooppalaista suojelumääräystä, ei pysty ennakoimaan eh, oikeudellista, oikeudellista istuntoa. Se on erittäin tärkeää, koska silloin kun lähdetään arvioimaan riskitekijöitä, voivatko riskit kasvaa. Esimerkki, esimerkkinä voisin antaa uhrinainen, joka oli eh, vastaanottokeskuksessa alkuperämaassa jotta hyökkäjä ei voisi saada tietää, missä hän oli. Tämä henkilö päättää perhesyistä lähteä omaan koti alkuperämaahansa. Tässä tapauksessa riskitekijät kasvavat, koska jos lähtömaa ei myös tunnusta tätä hänen oleskelupaikkaansa, niin silloin toteuttamisvaltiossa voidaan, jos, jos perhe sijaitsee toisessa maassa, niin silloin tai voi olla kyse myös edell- entisestä kumppanista ja hänet pitää paikantaa. Silloin kaikki riskitekijät kas- kasvavat ja hyökkääjä, hyökkääjälläkin on oikeus, oikeus oikeusprosessiin. Mutta on aiheellista huomauttaa, että kun lähdetään laatimaan suojelumääräystä, on välttämätöntä sanoa hyökkäjälle, että on laadittu suojelumääräys ja se, että on hänelle vain tiedotettu, että uhri on vaihtanut maata tässä voidaan taata hyökkäjälle se, että voidaan ymmärtää, että hän voisi ymmärtää, mitä tarkoittaa uhrin suojelu silloin, kun hän on siirtynyt maasta toiseen. Mitä, kun ajattelemme prosesseja, niin nopeus on äärimmäisen tärkeää eurooppalaisessa suojelumääräyksessä, nimenomaan nopeus. Mm, menettelytavoissa kun puhutaan direktiivin sovel- ja normien eh, soveltamisesta kansallisiin lainsäädäntöihin, jos puhutaan, miten nämä toimenpiteet on hyväksytty ja sovellettu kansallisiin lainsäädäntöihin, täytyy ajatella, muistaa aina, että on eh, tietyt, se vaatii tietyn ajan ennen kuin toimenpiteet on toteutettu. Tässä tulee sitten kyseiseen tuomareiden nopeus ja valppaus ja ketteryys. Se pitää toimia nopeasti, koska nämä, näiden väylien tote, nämä meidän pitää ajatella näitä väyliä ja kanavia, mitä kautta EPOT toteutetaan. Ja mitä sitten tulee eurooppalaisen suojelumääräykseen lähtömaassa, ei niitä ehkä aina ymmärretä, koska ne aina riippuvat eh, lähtömaan normeista, jos on toimenpiteitä muutettu lähtömaasta jos suojelumääräys on muuttunut lähtömaassa, niin silloin pitää jatkuvasti olla yhteydessä lähtöjäsenvaltion kanssa ja toteuttamisjäsenvaltion kanssa. Sen takia se on monimutkaista, koska nämä muuttumisprosessit eivät ole aina hyvässä seurannassa ja valvonnassa. Sen takia olisi hyvä, että meillä olisi tiettyä harmonisointia sanktioissa ja kun niitä ei ole toteutettu nimenomaan suojelumääräyksissä, jokaisella jäsenvaltiolla toteuttamisessa suojelumääräysten toteuttamisessa on se, että pitää ottaa huomioon toteuttavan jäsenvaltion normikokoelma. Tässä, voida, tässä voi olla myös vangitsemismääräykset mukana. Tämä edellyttää ja vaatii tiettyä harmonisointia. Loppuyhteenvetona voin sanoa, että kun puhumme eurooppalaisista suojelamääräyksistä, mm, niiden huono puoli on se, että ne ovat erittäin riippuvaisia eri jäsenvaltioiden sisäisistä normeista. Ja on ne eivät ole yhteneväisiä, eli samanlaisia keskenään. Nyt voin antaa puheenvuoron kollegalle, joka on tehnyt enemmän tutkimustyötä tästä aiheesta. Eh, Hyvää päivää kaikille. Eh, tämän tutkimuksen tavoitteena on todella saada suojelumääräys tehokkaaksi ja toimivaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä tehtiin puitesopimuksen vuonna 2017 heinäkuussa. Tämä, jotta voisimme viedä loppuun meidän tutkimustyömme, lähdemme loogisesti tästä olemassa olevista laillisesta puitteistoista. Meidän täytyy jatkuvasti korostaa eri, kolme erilaisia normitasoja. Ensinnäkin direktiivin määräykset, niin kuin kollega tässä sanoi, direktiivi, joka periaatteessa eh, sanoo, miten, miten toteutetaan suojelumääräystä lähtömaasta toteuttamismaahan. Toisekseen pitää analysoida eh, jäsenvaltion lakien toteuttamista ja soveltamista. Kaikki jäsenvaltiot ovat soveltaneet direktiivin viimeisin niistä tänä vuonna. Ja viimeiseksi meidän täytyy analysoida siis jokaisen jäsenvaltion sisäisiä normeja suojelumääräyksessä mikä on jäsenvaltion lainsäädäntö ja miten siitä säädetään. Tässä me emme ole vielä voineet, me olemme voineet todeta, että sisäisissä normeissa tyypillistä on normien monimuotoisuus ja moniilmeisyys. Sen takia, kun puhumme tästä normikokoelmasta, josta on puhuttu jo aiemmin, meillä on Daphne-hanke ollut tässä aikaisemmin. Me haluaisimme päivittää kaiken olemassa olevan tiedon. Sen takia haluaisimme todeta, mitä tapahtunut vuoden tammikuusta 2015 lähtien, jolloin direktiivi astui voimaan eurooppalaisesta suojelumääräyksestä tähän päivään asti. Kun me halusimme päivittää tämän aikajakson, me, pyrimme, me teimme kyselykaavakkeet, 88 kysymystä, jotka suunnattiin kaikille jäsenvaltioiden asianomaisille viranomaisille pääasiassa suurin osa yksiköistä, jotka olivat oikeusministeriön alaisia tai yksiköille, jotka olivat Eurooppa-ministerin alaisia yksiköitä. Loppuvastaus oli 19 saatua vastausta ja kun me teimme tiettyä yhteenvetoa tästä tutkimuksesta, se oli aika äh, vaikeaa tai raskasta ja työlästä tehdä yhteenvetoa. Meillä oli ongelmia saada äh, toimivaltaisia kansallisia viranomaisia, ei ole olemassa minkäänlaista sisäistä rekisteriä näistä, ketkä ovat näitä viranomaisia, joille olimme suunnanneet nämä kyselykaavakkeen saadaksemme tietoa. Pyrisimme myös paremmin löytämään nämä viranomaiset, koska ei ole olemassa mitään luotettavia yhteystietoja kaikista näistä. Me saimme kuitenkin tietoa, mutta kun saimme jäsenvaltioiden viranomaisista tietoa, ei ole olemassa mitään EPO-rekisteriä, ei sisäisellä tasolla eikä EU-tasolla. Sen takia tässä mielessä me olimme erittäin varovaisia, kun me saimme seitsemän lukua EPOsta. Okay. La, por tanto, la cifra de siete... Sen takia tämä luku seitsemän EPOsta se on luku, joka voi olla väliaikainen, voi olla, että Meiltä on nyt kadonnut joitakin epolukuja jostakin EUn jäsenvaltiosta, mutta joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että tämä luku aivan selvästi osoittaa että sen, että olemme kuten tässä jo aikaisemmin kuulin, dramaattisen, sokeravan, järkyttävän tilanteen edessä. Me voimme kuitenkin vakuuttaa, että kahden vuoden aikana meillä on ollut uhreja, jotka ovat kärsineet tästä väkivallan, väkivallasta ja niitä ei ole pystytty kirjaamaan epoon, eivätkä nämä uhrit ole voineet hyötyä tästä automaattisesta vastavuoroisesta tunnustamisesta suojelumääräyksessä. Meillä on jo tietoja vuodesta, eh, vuodelta ennen 2010, kun puhutaan naisista EU-ssa, he ovat voineet periaatteessa hyötyä suojelutoimenpiteistä. Ainoastaan Espanjassa viimeisen vuosineljänneksen aikana on sanottu 9500 suojelutoimenpidettä Näistä suurin osa tuli ulkomaisilta naisilta Espanjassa, eli tämä on siis aivan ilmeisesti vahvistettu tänä päivänä, että tänä päivänä meillä on naisia, jotka, uhri, jotka siirtyvät EUn jäsenvaltiosta toiseen, eivätkä pyydä suo, eurooppalaista suojelumääräystä. No niin, joka tapauksessa, kun meillä on luet, anteeksi seuraava, kun katsotaan näitä tietoja ja varsinkin selvityksiä, vastauksia, joita selvityksistä on saatu, voidaan joitain johtopäätöksiä tehdä ajatellen annettuja suojelumääräyksiä ja mitä jatkoa ajatellen voidaan saada aikaan. Korostimmekin jo aluksi sitä, että paitsi on väkivaltaa, ja se edellyttää epoa ja varsinkin perheväkivaltaa, naisen kohdistuva väkivaltaa ja nimenomaan parisuhteessa. Selittinkin jo syyt Paitsi, että tähän asti vielä, mutta voi olla, että tähän turvaudutaan myös häirintätapauksissa ja joissakin tapauksissa, joissa kohdellaan ihmisiä tavalla, jossa pidetään erillään nämä kaksi henkilöä. Toiseksi vaikuttaa siltä, että EPO voisi olla hyödyllinen myös sellaisissa tilanteissa, joissa on kyse rajat ylittävästä tilanteesta, jossa uhri työsyistä, esimerkiksi perhesyistäkin, siirtyy usean otteeseen tai jopa päivittäin maasta toiseen, koska maat ovat lähekkäisiä. Näissä tapauksissa EPO voi olla hyödyllinen ja joka tapauksessa edellyttäisi vahvistamista myös viranomaisten koordinaatiossa kahden jäsenvaltion kesken, koska suojelutoimen näissä tapauksissa täytyy pitää voimassa molemmissa valtioissa. Joka tapauksessa on hyvä kiinnittää huomiota myös siihen, että monissa EPO-tapauksissa on myös alaikäisiä mukana. Varmasti on lapsia, jotka ovat pakenevien äitien seurana tai siirtyvät Euroopan unionin alueella yhdessä. EPO-direktiivi ei säätele tätä yksityiskohtaa näiden uhrien kohdalla, jotka ovat erityisen haavoittuvia. Sitä paitsi lisättäköön siihen vielä vammaiset henkilöt. Ja kuten tässä aiemmin kuultiin muilta puhujilta, me esitämmekin erityistä huomiota silloin kyllä on kyse EPO näissä tapauksissa. Ainakin sovellettaisiin muita määräyksiä direktiivissä, joka koskee uhreja, koska siinä todellakin viitataan myös näihin erityisen haavoittuviin uhreihin. Paitsi että EPO ei anna mahdollisuutta sillä, että yhdessä EPOssa on samasta perheestä useita henkilöitä. Eli täytyy olla aika tarkkana, jos on alaikäisiä, niin että heidän kohdallaan yksittäisiä epoja vaadittaisiin myös ja sitten ne voidaan kerätä yhteen vanhempien osalta. Joka tapauksessa me uskomme, että voitaisiin myöden johtaa tilanteeseen, että henkilö siirtyy paikasta toiseen kerta toisensa perään. Uhri ei selvästi edes sano, mihin valtioon hän menee. Näissäkin tapauksissa täytyy olla tarkkana, että meillä on EPOT toinen toisensa perään valtiosta toiseen, tai samanaikaisiakin EPOja, jotka koskevat jopa kahta jäsenvaltiota unionissa. Näissäkin tapauksissa täytyy vahvistaa koordinaatiota, tiedonvaihtoa viranomaisten kesken kaikissa näissä jäsenvaltioissa, jotka tulevat kyseessään. Lopuksi vielä muutama ajatus tulevaisuudesta, joita ehkä saattaa tulla vastaan esimerkiksi kun väkivalta tai väkivalta riski ei ole fyysistä, vaan keinot ovat, kuten niitä käytetään paljon esimerkiksi tekstiviestejä, internethäirintää, Facebook-häirintää ja niin edelleen. Siinä täytyy ruveta miettimään, että näiden välineiden valvonta ehkä käy vähän monimutkaiseksi. Voi tulla vastaan tilanne, johon viittasin aiemminkin, että uhri siirtyy valtioon, jossa suojelun taso on korkeampi. Me uskomme vakaasti, että näissä tapauksissa Uhrin ei pitäisi pelkästään pystyä nauttimaan tästä oikeudesta, siis suojelutoimista, joita annetaan tuossa jäsenvaltiossa, joka on täytäntöpano jäsenvaltio, vaan pitäisi myös pystyä hyötymään muista täydentävistä toimista, eli täytäntö jäsenvaltion toimista, joita sillä on tarjolla. Ajatellaan sosiaaliapua, mahdollisia etuuksia, rikosten uhreille ja niin edelleen. Lopuksi me uskomme, että kun Uurin siirtymisen tavoitteena on kirjaimellisesti paeta, päästä eroon hyökkäjästä. Siinä tapauksessa uskomme, että olisi hyvä käyttää epoa. Väistämättä tietenkin tästä jää jälkiä kuitenkin, joita voidaan sitten käyttää myös tämän vaaran henkilön kohdalla, koska hän saattaa uudelleen myös käyttää väkivaltaa uhrian kohtaan. Koska EPOn lopullisena tavoitteena totta kai on se, että annetaan todellista suojelua, taata, että ei toistu enää väkivalta. Siksi on erittäin tärkeää, että meillä on seurantaa tämän perään erityisesti täytäntöpanon jäsenvaltiossa, kun on hyväksytty suojelutoimia. Me olemme huomanneet selvityksistämme, että esimerkiksi hätäpuhelimet ovat kaikkein laajimmalle levinneitä toimia Euroopan unionissa. Kaikissa jäsenvaltioissa on tällaisia puhelimia uhreille. Kaikkein ehkä vähemmin käytettyjä, ainakin rajallisemmin käytettyjä, ovat puolestaan sähköiset käinnöt, rannekkeet esimerkiksi, joilla voidaan sitten seurata GPSn tai radiotajuuksien avulla uhria tai sitten väkivallan tekijää mekanismia ovat hyödyllisiä, mutta kyllä pitää paikkansa, että siellä on tiettyjä ongelmia niiden käytössä, jotta niitä voitaisiin käyttää Euroopan unionin laajuisesti. Esimerkiksi kustannukset ovat korkeat. Toimintakenttä on vaikeaa, kun on kyse niin isosta alueesta kyse, jos ajatellaan Euroopan unionia. Tai jopa mahdollisesti, että eivät eri tekniikat ole yhteensovittuja saavutettavissa. Erilaiset seurantajärjestelmät, joita eri jäsenvaltiot käyttävät siis. Tästä syystä olisi kovin suositeltavaa, että käytetään uusia tekniikoita. Esimerkiksi ne, jotka on älypuhelimiin asetettuja, kuten joissakin jäsenvaltioissa jo on. Ne ovat puhelimiin asetettuja sovelluksia, joiden myötä voidaan välittömästi ilmoittaa vaaratilanteesta. tilanteesta Tämän myöten voidaan olla suorassa yhteydessä lähes automaattisesti poliisiin. Tämän myötä voidaan käyttää myös geolokalisointia, jotka, joka on erittäin tehokasta. Etuna on myös se, että vammaiset pystyvät paremmin niitä käyttämään. Tai jos ei puhu esimerkiksi sen maan kieltä, jossa on, voidaan käyttää kuvia esimerkiksi hyödyksi, kuvata videoita, esimerkiksi kuurojen kielellä tai eri Euroopan unionin kielillä myös kuvata videoita. Joka tapauksessa me pidämme erittäin hyvänä näiden tekniikojen käyttöä, jotta todellakin voidaan paremmin valvoa suojelutoimia tehokkaalla tavalla, antaa suojelua uhreille. Seuraava kalvo. Kiitos. No niin, tässä loppuosassa alustustamme haluaisimme esittää joitakin johtopäätöksiä, suosituksia, ajatuksia, jotka meistä vaikuttavat tärkeiltä, joihinkin olemme jo viitanneetkin ja joitakin korostamme erityisesti. Ensinnäkin olemme vakuuttuneita siitä, että on tärkeää tarjota uhrille tietoa. Me uskomme, on, ei se ole tärkeää pelkästään ihan noin loogisesti ajatellen, että uhri voi hakea epoa. Olemme myös sitä mieltä, että ainoa henkilö, joka legitiimisesti jopa voi hakea, on nimenomaan uhri. Eli jos uhri ei edes tiedä tämän mekanismin olemassaolosta, niin ei hänellä ole mahdollisuuksia sitä hakeakaan. Mutta vaikuttaa myös erittäin tärkeää, että uhrilla annetaan tietoa siitä syystä, että voi tulla tullut tilanteesta vastaan muita ongelmia. Eli hän tietää, keneen ottaa yhteyttä, kun on jo saatu epoa. Hänen täytyy tietää, ketkä viranomaiset täytäntöpano jäsenvaltiossa häntä suojelevat, mitä mekanismeja uhrilla on tarjolla ja mitä tapahtuu, jos tulee näitä kieltoja, esimerkiksi lähestymiskieltoja, yhteenottokieltoja, niin mitä muita suojelutoimia voidaan käyttää hänen tapauksessaan. Ja sitä paitsi tämän lisäksi uhrin täytyy pystyä tietää myös siitä, mitä keinoja on käytössä, jotta häntä voidaan auttaa täytäntöpanon jäsenvaltiossa. Siksi meistä vaikuttaa erityisen olennaiselta, että huomioidaan tämä tiedottaminen, joka täytyy räätälöidä uhria ajatellen. Ja totta kai ammatti-ihmiset täytyy myös saada mukaan, kun epoa täytäntöön pannaan. Juristit, syyttäjät, poliisi, sosiaalipalvelutkin tai jopa ne järjestöt, jotka auttavat jossain jäsenvaltiossa uhreja. Toiseksi me uskomme, että on erittäin tärkeää huomioida myös, miten monimutkainen nämä tilanne on ja minkälaisia esteitä prosessissa on. Nimittäin, että jäsenvaltiot takaavat sen, että uhrilla on pääsy oikeuspalveluihin Jäsenvaltioiden pitäisi edistää ja helpottaa sitä, että uhrit saavat myös oikeusapua. EPO ei sitä edellytä pakollisena, mutta meidän mielestämme se on erityisen tärkeää, että uhrit tulevat kuulluksi riittävästi, ei pelkästään selvittääkseen, mitkä ovat tosiasialliset kysymykset tilanteessa, vaan myös, että voivat arvioida, selittää todellista vaaratilannetta, jossa ovat. Lopuksi me uskomme, että Viranomaisten täytyy myös edistää sitä, että päästään eroon kieliesteistä. Uudella täytyy olla myös käytössään ilmaiset käynnistä tulkkauspalvelut. Kolmanneksi olemme lopettelemassa. Korostamme sitä. EPON on olta, Epon tällä hetkellä hyvin vähän tunnettu väline, varsinkin ammattiihmisten parissa siis koko menettelyä ajatellen. Siksi minä pyydän, levittäkää tietoa, tiedottamiskampanjoita tarvitaan, valistuskampanjoita kaikkien ammatti-ihmisten parissa ja niiden parissa, jotka ylipäätään sivuavat EPOa. No lopuksi vielä uskomme, että koordinaatio on tärkeä jäsenvaltioiden kesken, siis viranomaisten kesken eri jäsenvaltiossa. Siksi meistä vaikuttaa erittäin, että nimitetään, nimitetään joku keskus taho tätä varten niin nimitetään tarkalleen myös toimivaltaiset viranomaiset ja me tarvitsemme myös rekisterejä EPOsta sekä eri jäsenvaltioissa että EU-ssa. Olen pahoillani, että puhun pitkään, mutta kiitoksia kovasti huomiostanne. Uh, uh, uh, Kiitos oikein paljon teille molemmille tästä esityksestä. Seuraava puhuja on Lucia Avilles. Hän on tuomari. Hän on espanjalaisten naisten tuomareiden järjestön jäsen, järjestön mukana eurooppalaisten naisten tuomareiden järjestössä. Hän tulee mukaan videolinkin takia, teknisistä syistä. tämä alustus esitetään ja tulkit lukevat yhteenvedon tästä videoesityksestä. Buenos días, quiero agradecer al Comité de Derechos de la Mujer. Hyvää huomenta. Olen iloinen, että sain tämän tilaisuuden tulla kuulluksi valiokunnassa liittyen EPOon – Haluaisin myös erityisesti kiittää siitä, että voi nyt olla seurassanne videon välityksellä käyttäen uutta tekniikkaa ja kertoa, mitä Espanja on saanut aikaan, varsinkin Kataloniassa, ja mitä ammattimisen ja henkilökohtaisesti joudun tekemään päätöksiä. Kun ajatellaan tuomarin syyttäjän toimia, ja mitä meillä on tällä alalla lainsäädäntöä Espanjassa, niin sitä on käytetty myös Strasburgin yleissopi- Istanbulin yleissopimuksen yhteydessä. Voi olla, että parisuhteessa nainen on johtunut väkivallan uhriksi. Näistä lähtökohdista haluaisimme ottaa esille tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyvät myös EPOon Espanjassa se tuli 2014 laiksi ja se edellyttää myös vastavuoroista tunnustamista oikeustoimissa ja hyväksytään silloin, kun Espanjan on hyväksytty lähestymiskielto tai vastaava meidän sisäisen lainsäädännön mukaisesti. No, Ensinnäkin me olemme huomioineet sen, että meillä on joitakin avainkysymyksiä itse väkivaltakäsitteeseen, perheväkivaltaan tai parisuuden väkivaltaan. Tästä on joitakin tietojakin, myös kuinka paljon tässä on suojelutoimia käytetty Espanjassa. Tästä on puhuttu jo pitkään ja, ja tämä käsite sinällä tuli ja viimeistään 95 Pekingissä. Ja siellä tämä perheväkivalta, parisuuden väkivalta tuli esille englanninkielisenä versiona gender-based violence. Usein oli kyse siitä, että naisten tuska ei päässyt esille, koska oli kyse parisuhteessa. Ja 2004 tästä alettiin puhua enemmän. Sen sijaan, että ja totta kai tämä herätti myös sosiaalista keskustelua. Eli 13 vuotta sitten todettiin, että tämä kaikkien raainta väkivalta, joka kohdistuu naisiin, miehiin, 2004 nimenomaan naisen kohdistuva väkivalta sai huomiota. Istanbulin yhteis- yleissopimuksen yhteydessä me keskustelimme paljon tästä käsitteestä. Teoriassa haluttiin jotain konkreettistakin. Totta kai on kyse e-, eriarvoisuudesta ja miesten aiheuttamasta väkivallasta. mikä tämän huomioi. Totta on muutakin käyttämistä, jotka liittyvät naisen kohdistuva väkivalta. Voi jo esimerkiksi väki, pakkoavioliitot, taloudellinen väkivalta, sukupuolten silpominen, naisilla käytävä ihmiskauppa, hyväksikäyttö, häirintä tai mitä feministit kutsuvat institutionaaliseksi väkivallaksi, joka on Espanjan tapauksessa tapahtunut, kun erässä tapauksessa. Ja, ja totta kai tarvitaan laajaa tukea näiltä osin Espanjassa. Usein parisuhteessa naisia on murhattu ja tämä luku on kasvanut viime vuosina. Nämä ovat pelottavia lukuja, että murhasi 829 ihmistä 42 vuoden aikana, 68-10, ja vars, jos ajatellaan kuinka paljon poliittisen terrorismi on murhattu, kun kuitenkin, kuitenkin eh, väkivaltaan uhreja naisen kohdistuvassa väkivallassa 2003-2007 oli tuhat, eli 14 vuoden aikana. Ja siellä on myös alaikäisiä. Nämä ovat vain virallisia lukuja. Epäviralliset luvut tietenkin ovat vielä korkeammat. 2017 mennessä jo tämän vuoden aika 39 naista on kuollut ja lähes kymmenen on jäänyt orvoksi tästä syystä virallisen tietojen osalta. Viime vuoden luvut ovat siis vielä pahemmat. Tähän mennessä on annettu vain yksi EPO. Nämä luvut ovat tietenkin pelottavia, mutta ne ovat vain virallisia lukuja ja ne viittavat niihin tapauksen, jossa on miesten tekemästä väkivallasta kyse ja kohdistuu naisiin. Ja se on kuitenkin paljon tavallisempaa kuin mihin olemme edes tottuneet näkemään näistä tiedoista. 2015 hallitus teki selvityksen ja siellä oli huolestuttavia lukuja sillä sielläkin. Tämä koskee kaikkia naisia, jotka ovat yli 16-vuotiaita ja jopa 10 prosenttia oli kärsinyt tämän tyyppisestä väkivallasta, fyysisestä iskuista, iskuista ja niin edelleen. Uhattu aseilla tai jopa vahingoitettu aseilla kumppaneiden toimesta tai entisten kumppaneiden pahesta taholta. Espanjassa tämä prosenttiluku on noussut 20 prosenttiin niiden lasten kohdalla, jotka eivät ole syntyneet Espanjaan, mutta asuvat siellä. 2009-2016 ilmoitusten määrä on vähentynyt, kuitenkin 300 ilmoitusta tehtiin, eli joka päivä lähes tehtiin ilmoitus 2016, eli kaikkiaan 180 000. Osa oli uhrin itsensä tekemiä suoria ilmoituksia. Mitä EPOon tulee, on, ne on tärkeää, mikä on käytännöllinen asennoituminen parisuhteessa tapahtuvan väkivaltaan. Mutta vielä tärkeää on, miten syyttäjä ja oikeusviranomaiset toimivat. 2016 näistä kaikista tapauksista, joita naiset hakivat, 500, 5000 annettiin. Videolta kuuluu paljon lukuja, mutta ikävä kuulla tulkeilla ei niitä ole käytettävissä, eli joudumme tyytymään yhteenvetoon. Eikä ole kyse pelkästään naisen väkivallasta, myös instituutioiden väkivallasta, joka myös voi jatkua pitkäänkin myös rajat ylittävästi. Se, mitä tässä on nähtävissä, vain se, mikä näkyy tilastotiedoista, vaikka väkivaltaa paljon enemmän, todellakin naisilla on suurta tarvetta suojelun sekä poliisiviranomaisilta, kuten myös oikeusviranomaisilta. Monissa tapauksissa täytyy kuitenkin palata tilanteeseen, joista on vaiettu Kymmenekin vuosia ja siinä syyllistetään jopa uhreja helposti. Usein käytännöt ovat sellaisia, että ne perustuvat stereotypioihin. Meidän täytyy miettiä, mitkä ovat prosessit, mahdollisuudet niin että voidaan tarjota myös puolustusta näille uhreille. Mitä tulee käytäntöön, vain muutamia tapauksia on tullut vastaan ja siksi on vaikea arvioida edes, mikä tämä psykologin merkitys on, koska usein on kyse fyysisesti väkivallasta. Joskus seura- mietitään vain fyysisiä seurauksia, mutta ei psykologisia, eli ei tiedetä mikä on kokonaisvaikutus. Jos sitten täällä käytännön ongelmia, joita saattaa tulla EPON yhteydessä, meidän täytyy pitää mielessä, kun tässä arvioitaan tapausten määrää, kuinka paljon EPO on ollut käytössä ja mitä edellytyksiä tarvitaan. Ja todennäköisesti kyse on ennen kaikkea lähetymiskielosta esimerkiksi ennen EPOa. Silloin kun tuomari tekee näitä johtopäätöksiä, niin hän miettii ensinnäkin tosiasialliset kysymykset ja mitä oikeusstrategioita voidaan käyttää. Kuten on aikaisemminkin nähty, Tämän lisäksi näin ei välttämättä voi ilmoittaa, kun ei tiedä minne, kenen puolen kääntyä. Ja tässä tapauksessa poliisin asema on ratkaisevaa. Esimerkiksi jos on kyse turistista, joka on hotellissa, on muutaman päivän kaupungissa, ja jos on käyty keskustelua, niin voi olla, että silloin joutuu kääntymään ensin hotellin puoleen. Uhri on hotellissa majoittuneena – ja siksi hänen pitäisi kääntyä kolmannen henkilön puolen nopeasti poliisin puolen ennen kaikkea ja niin, että todellakin hän voi olla todellakin hyvin epävarmassa tilassa tästä syystä. Ja siksi lopulta päättää, että hän ei käänny tuomarin tai oikeusviranomaisten tai poliisinkaan puoleen. Siksi Epon pelotevaikute ei välttämättä ole kovin suuri, koska se on niin monimutkainen menettelynä. Näin ollen ei välttämättä hyväksytä EPPOa. Voi olla, että kansallinen lainsäädäntö voi olla parempi pelotetekijä siinä vaiheessa, kun nainen tekee päätöksen kääntyä tuomarin puoleen, jotta päästäisiin EPOon asti. Totta kai käytännössä tämä on myös avainasemassa, jotta tämä toimenpide olisi menestyksekäs. Joka tapauksessa tässä voidaan menettää paljon myös tärkeitä tietoja menettelyvaikeuden vuoksi. Espanjassa No, jos yli on päästy näistä esteistä, saattaa olla muitakin ongelmia, ettei sitä voida viran puolesta hyväksyä tuomarin toimesta tai, tai syyttäjän puolesta. Siksi on tärkeää miettiä näitä tilastotietoja ja lukuja, joita meillä on epojen hyväksymisestä, kuinka paljon on viran puolesta hyväksytty. Tämä osoittaa selvästi, että tämä on perustavanlaatuinen, keskeinen, jotta voidaan vahvistaa uhrien suojelua. Kuitenkin tämä on edelleen este sille, että saadaan laadukasta tietoa. Silloin kun uhri ensimmäisen kerran kääntyy tietoinen tuomarin tai syyttäjän puoleen, ehkä vuorokauden kuluessa. So, colleague, sorry for the slightly inelegant... Niin, pahoittelut kollegat, että tämä video pysäytettiin vähän epäelegantisti tällä tapaa. Kiittäisimme tuomaria tästä, mutta meillä on määräajat, kun meidän pitää äänestää 11 heti tämän jälkeen, joten meidän pitää pitää kiinni vähän aikataulusta ja meillä on vielä toinenkin puhuja. Joten kollegat, niin meillähän ei myöskään ollut tulkkausta viimeisen kahdeksan tai yhdeksän minuutin aikana. Kiittäisimme kovasti tuomaria tästä Luultavasti voisimme saada loput tästä videosta ja ehkä saada sen kirjallisessa muodossa myös mielenkiintoista, mutta meillä ei ole oikein aikaa kuulla koko 25 minuutin puhetta. Ja varmasti kollegat myös haluavat käyttää puheenvuoron ja osallistua tähän keskusteluun, joten siirrymme seuraavaan. Puhuja on Victim Europein edustaja Teresa, koska joudut lähtemään niinkö ihan lyhyesti? Aivan lyhyesti. Haluaisin vain kiittää. Minun täytyy todennäköisesti poistua ennen kuin kokous päättyy. Aikatauluhan nyt hieman viivästyy, eli joudun poistumaan. Haluan kiittää teitä kaikkia. Aivan niin kuin sanoitte, on tärkeää, että kuulemme todella asiantuntijoiden näkemyksiä. Tästä on meille hyötyä. Me voimme myös käyttää tätä videota Äh, myöhemmin hyväksemme. Me olemme yhteyksissä teihin ja minähän olen jatkuvassa yhteydessä myös äh, Leven Taltanin, eli jos nyt osa hänen puheenvuorostaan menee minulta ohitse, niin voin olla hänen yhteydessä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Soraya varmaan voi jäädä loppuun asti. Hyvä, kiitos. Teresa, nyt viimeinen asiantuntijamme ja sitten keskustelemme kollegoiden kanssa. Reverend Daltan, joka johtaa Victim Support Europea. Kymmenisen minuuttia pyydän. Sen jälkeen varmasti kysymyksiä teille ja keskusteluja te kesken. Olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös kutsusta tulla paikalle. Aivan niin kuin Moraes totesi, minä olen Victims Support Europein varajohtaja. Tuemme järjestössämme kaikkia väkivallan uhreja, rikollisuuden uhreja, 44 jäsentä ja kaksi miljoonaa tuettua uhria joka vuosi. Olen paikalla tänään myös sen takia, että olen tehnyt työtä komissiossa silloin, kun suojelumääräyksestä neuvoteltiin ja sitä päätettiin. Eli taustaa löytyy siis tältä osinkin. Me emme ole suoraan olleet tekemisissä EPOn kanssa sen täytäntöönpanon jälkeen. Tämä pitää ottaa huomioon. Siitä keskustelemme hetken kuluttua. Olen siis kiitollinen tutkijoille heidän tiedoistaan. Mieleeni muistui paljon neuvotteluvaiheen keskusteluja. On ollut mielenkiintoista kuulla niistä ongelmista, mahdollisista ongelmista, joita tähän liittyy esimerkiksi väkivallan tekijä voi saada tietoonsa uuden uhrin sijaintipaikan silloin, kun EPOa käytetään. Tärkeä seikka on myös tiedotus, tietoisuus ja koulutus. Nämä ovat ydinkysymyksiä, jotka on huomioitava. Haluaisin lähestyä aihetta hieman toisesta näkökulmasta. Minusta ensimmäisenä on kysyttävä, minkälainen kysyntä, minkälainen tarve kohdistuu suojelumääräykseen? Tämä on aika vaikea kysymys. Varmasti on tuhansia ja tuhansia naisia Euroopassa ja maailmanlaajuisesti, jotka kärsivät, joita vahingoitetaan, jotka tarvitsevat suojelua. Tästä ei ole epäilystä. Se on valtava ongelma ja siihen on puututtava. Sitten on toinen kysymys. Onko tarvetta EPOlle uhrien näkökulmasta? Minkälainen tarve on? Mm. Tuleeko uhreilta valituksia siitä, että he eivät saisi suojaa? Unohdetaan nyt sana EPO hetkeksi. Onko kansalaisjärjestöltä pyyntöjä, onko en, en väitä, että tietäisin vastauksia näihin kysymyksiin, mutta kysymykset ovat tärkeitä. Miksi tällä alalla eh, vielä useampi ei vaadi toimia? Me olemme läheisessä yhteydessä jäsenjärjestöihin sen suhteen, mitä tarvitaan. Me kehitämme strategiaa, neljän vuoden puiteohjelmaa näille vuosille. Näitä kysymyksiä e, e, e, ei niinkään ole syntynyt. Kansallinen suojelu on noussut esille, mutta ei niinkään rajat ylittävä suojelun tarve. Mikä ongelma on niillä henkilöillä edessään, kun he ovat saaneet lähestymiskieltomääräyksen ja lähtevät sitten toiseen maahan? Kenties tähän liittyy yksi relevantti kysymys aivan lyhyesti. Kuinka moneen henkilöön kohdistuu kansallisia suojelutoimia ja kuinka monet sitten lähtevät toiseen maahan ja he joutuvat sitten uhreiksi? Miksi nämä henget, henkilöt eivät ulkomailla pyrkineet saamaan suojelua? Eli kuinka moni joutuu uhriksi sitten ulkomaille siirryttyään? Olemme kuulleet tästä esimerkkejä, mutta mitä tilastotietoja meillä on? sehän kuvaisi mahdollisesta kohdehenkilöiden määrästä. Kuinka moni lähestymiskiellon saanut hakee suojelua muuton jälkeen ja sitten ulkomailla joutuu uhriksi? Miksi suojelutoimia ei myönnetty tai miksi ne tulevat liian myöhään? kuinka moni henkilö on saanut uuden suojelumääräyksen ulkomailla, mutta se ei ole riittänyt uhriutumista vastaan. Tuomari mainitsi kahdeksan tapausta, jolloin suojelumääräys määrättiin, mutta naiset silti murhattiin. Meidän on ymmärrettävä, minkälainen suhde tässä vallitsee. Ei riitä se, että ymmärrämme, että naiset uhriutuivat ulkomailla mikä on ollut se toimi, joka, joka olisi ulkomailla heitä suojannut. Se varmasti kertoo siitä, mitä kansallisia toimia käytetään, jotka toimivat, jotka eivät toimi, mitä täytyisi tehdä käytännössä näiden ihmisten suojaamiseksi kun kyse on kansallisista suojelumääräyksistä, niin kuinka moni henkilö haluaisi mennä ulkomaille, mutta ei mene, koska pelkää uhreutumista. Kuinka moni kokisi olevansa turvassa, jos tällainen suojelumääräys olisi voimassa, ja kuinka moni henkilö, jolla on kansallinen suojelumääräys, halusi EPON, mutta on sitten vakuutteltu, että sellaista ei tarvita. Mikä on muuton olosuhde? miten tämä prosessi toimii? Pohtivatko ihmiset edes näitä seikkoja, kun he lähtevät ulkomaille? Kuinka monta vuotta sen jälkeen, kun varsinainen eh, suojelutapaus, suojelumääräyskäsittely on ollut, kuinka monen vuoden kuluttua henkilöt eh, pohtivat ulkomaille menoa? Miten voimme vaikuttaa eh, tässä näihin ihmisiin? Mitkä olisivat sitten tehokkaimmat toimet naisten suojelemiseksi? Me puhumme sadasta tuhannesta määräyksestä joka vuosi. Noin 40 000 todennäköisesti tulee pelkästään Espanjasta. Mm, noin 90-95 prosenttia tulee siis vain hyvin harvoista jäsenvaltioista. Ja tämä oikeastaan kertoo tästä ongelmasta kautta EUn. Miksi Espanja on niin aktiivinen ja muut maat taas eivät? Enpä usko, että siellä olisi, yhdessä maassa olisi enemmän väkivaltaa kuin muissa. Toki vaihtelua tietysti on. Sitten pitäisi perehtyä myös niihin suojelumääräyksiin, joita on määrätty. Pitää katsoa, miten niille on käynyt. Miksi nämä seitsemän suojelumääräystä on annettu? Äh, mikä oli menettely, jolla näihin päästiin, äh, ja neljä niistä Espanjassa. Mikä on ollut henkilökohtainen tilanne näillä uhreilla? Miten heitä on rohkaistu käyttämään EPO-mahdollisuuksia? Mitkä ovat heidän kokemuksensa hakuprosessista? Mikä on kokemus tuomioistuimen tehokkuudesta? Kuinka kauan tämä prosessi kesti? Onko ovatko henkilöt olleet tyytyväisiä? Katsovatko he, että tämä järjestely on toiminut heidän tapauksessaan ja miten heidän yksityisyytensä on varmistettu? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä heti lähtökohtaisesti, koska muita kysymyksiä voidaan esittää, mutta ne ovat, ne ovat äh, spekulatiivisia. Äh, entä jos? Emme edes tiedä, kuinka usein uhrit hakevat suojelumääräystä, mutta eivät tässä onnistu. Tämä olisi tärkeää ymmärtää, jotta voimme sitten pohtia, mikä olisi oikea toimintatapa. Uhrit eivät siis hae tai tarvitse tätä suojelumääräystä. Mikä on kansallisella tasolla ja rajat ylittävästi tärkein toimi. En väitä, etteikö EPO olisi tarpeen, mutta meillä ei ole todisteita siitä, mitä tarvitaan ja millä tavalla ja miten tulisi korjata ongelmakohdat. Meillä on siis tuhansia naisia, jotka ovat uhrin asemassa joka vuosi. Kotiväkivaltaa, parisuhdeväkivaltaa. Meidän on toimittava päättäväisesti. Meillä on tärkeä väline, nimittäin Istanbulin yleissopimus. Se määrittelee hyvin kattavasti sen, mihin toimiin on ryhdyttävä, jotta voimme puolustaa naisia ja auttaa heitä. Meidän on siis tiedettävä, mitkä ovat tärkeimmät prioriteetit tässä välineessä. Mitkä ovat tärkeimmät toimet ottaa käyttöön? Millä on suurimmat vaikutukset suurimpiin ongelmiin vastatessa ja mistä saadaan EUn lisäarvoa? Jos katsomme kaikkea tätä, niin naiset äh, lähtevät äh, suhteisiin, ihmissuhteisiin, jossa on väärinkäyttöä. Miten tätä voitaisiin estää? Täytyy pohtia lyhyttä ja pitkää aikaväliä. Miten äh, voimme suojella myös lapsia ja niitä, jotka puolustavat naisia? Tarvitaanko tämän asian hoitamiseksi yksi ainoa eurooppalainen toimi? Entäpä käytännön toimet äh, tätä tukemaan ja miten voimme auttaa artiklan 18 täytäntöönpanoja uhrien suojelun osalta? Siinä artiklassa todetaan, että jos tarve, niin täytyy toimia myös kansallisen lainsäädännön puitteissa, jotta uhria ja hänen perhettään voidaan tukea olemme kuulleet tämänpäiväiset puheenvuorot ja kyse niissä on pikemminkin ongelmista kansallisella tasolla sen suhteen, miten kansalliset suojelumääräykset toimivat. Jos ne eivät toimi riittävän hyvin, niin EPO sinällään ei toimi hyvin, jos tällainen tarve ylipäätään on. Eli tässä on kaksi tärkeää prioriteettia. Ensinnäkin täytyy varmistaa, että on tukea ja tiedotusta uhreille oikeusjärjestelmän ulkopuolella Tämä tuki auttaa suojaamaan uhreja. Näin he voivat puhua tilanteestaan ja he tietävät, että EPO on olemassa, suojelumääräys on olemassa ja mitä tulisi tehdä, jotta tämä määräyksen saa voimaan. Kansalliset suojelumääräysjärjestelmät niin ikään tarvitsevat päivitystä. Toivovatko ne hyvin? jos asianmukaiset toimet ovat käytössä, ne ovat riittävän joustavia, uutta teknologiaa voidaan hyödyntää. Espanja on tällä alalla nähdäkseni johtoasemassa, kun ajatellaan suojelumääräysten tehokkuutta. Ei riitä sanoa vain, että älkääpäs nyt lähestykö tätä naista, vaan täytyy olla sellaisia toimia, joilla varmistetaan, että näin ei käy ja suojellaan todella henkilöä silloin, kun näin on käymässä. Voidaanko näitä toimia hyväksyä nopeasti ja onko oikeussuojakeinoja? Meillä on esimerkkejä siitä, Äh, Istanbulin yleisopimuksen mukaisesti, että poliisi voi lähestymiskieltoja määrätä. Tämä ei ole kaikissa jäsenvaltioissa mahdollista. Naiset kuolevat sen takia, että he odottelevat, että tuomarit tekisivät päätöksen asiassa. Niissä maissa, joissa poliisi voi asettaa tilapäisen lähestymiskiellon, naisten elämää, elämä voidaan pelastaa. Onko koulutusta oikeus- ja poliisiviranomaiselle niin, että riskin tunnistaminen toimii silloin, kun tehdään päätöksiä tästä määräyksestä, niin että ammattilaiset ymmärtävät näitä kysymyksiä? Kuinka tärkeitä nämä kysymykset ovat ja kuinka kiireellinen tilanne voi olla? Olemme kuulleet käytänteistä, joita ei käytetä. Naiset eivät ole voineet hyötyä tästä järjestelystä kulttuuristen syiden takia ja menettelytapaan liittyvien syiden takia. Täytyy olla tehokasta suojaa, tehokasta teknologiaa, menettelyjä uhrien tukena. Näihin kysymyksiin on vastattava, on määriteltävä prioriteetit tältä pohjalta. Päätän puheenvuoroni aivan pian. Uhrien asemaa käsittelevässä direktiivissä kyse on minimistandardeista ja niiden työstämisestä. Minun mielestäni direktiivi hyväksyttiin ja sitä ehdotettiin ensisijaisesti luottamuksen pohjalta. Artiklassakin puhutaan oikeuslaitosten yhteistyöstä, eli täytyy helpottaa yhteistyötä. Mutta peruskysymys silloin, kun uhreja ei riittävästi suojata, eli heillä ei ole oikeuksia, on se, että tuomarit eivät voi luottaa järjestelmään, joka toisessa maassa toimii, jos oikeuksia ei noudateta. Myös suojelumääräykseen liittyy sama argumentti. Jos ei ole salaisia toimia, joilla suojellaan uhreja kotiväkivallalta, perheväkivallalta ja muilta vaaroilta, niin voimmeko täysin luottaa toisiin jäsenvaltioihin ammattilaisten kesken? Voi olla, että tässä on jonkinlainen eteen, mm, eteenpäin pääsy keino. En tiedä mikä se olisi, mutta mielestäni nämä ovat joitakin keskeisiä kysymyksiä. Kiitos. Thank you for... Kiitos Kiitos näiden asioiden esiin ottamisesta. Minulla on ainakin muutama kysymys, mutta haluaisin ensin antaa jäsenille puheenvuorot, jos haluatte käyttää puheenvuoroja. Totta kai esittelijä. Soraja varmaan voi käyttää lopuksi ainakin puheenvuoron. Halusiko joku muu jäsen käyttää parin minuutin puheenvuoron? sitä, Tina. olkaa hyvä. Děkuji za slovo, pane Kiitoksia kovasti puheenvuorosta, herra puheenjohtaja. No totta kai aivan aluksi minä haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita. Minulle tämä on ollut erittäin tärkeää kuultavaa. Oman elämäni aikana en ole nimittäin koskaan törmännyt sukupuolen perustuvan väkivaltaan Otello taitaa olla ensimmäinen. Oikeastaan tämä on avannut silmäni. Nyt ainakin tiedän, miten laajalle levinnyt tämä ongelma on. Eli kiitos jo siitä. Kun täällä on mainittu monen otteeseen tämä tärkeä luku seitsemän, pitää paikkansa, että epon vähäinen käyttö – on oikeastaan osoitus siitä, että jotain on muutettava. Ja tässä pääsenkin kysymykseeni. Meillä on tässä tämä erittäin laadukas selvitystyö, joka on tehty. Mutta muuten on kovasti puutetta tiedosta. Minä haluaisinkin kuulla teidän käsityksenne siitä, mikä jatkossa olisi tärkeintä. Olisiko niin, että pitäisi EPO-direktiiviä tarkistaa, tehdä uudelleenlaatiminen, tai riittäisikö, että vain vahvistettaisiin toimiamme, kun pyrimme edistämään tämän tyyppistä tointaa oikeusammattilaisten tai uhrienkin parissa. Mikä tässä on tärkeintä teidän mielestänne? Thank you, Mr. Kiitos edustaja Onko muita jäseniä vielä kuin esittelijä. Halusin antaa esittelijälle lopuksi puheenvuoron. Puhuisin jäsenenä lyhyesti, olin valiokunnan aktiivinen jäsen, kun tämä ehdotus alun perin tehtiin, kuten Vilja tietää. Ja jotkut näistä kommenteista, joita edustaja Altan esitti jotkut kollegat ovat myös sanoneet, tulivat silloin jo esiin. Jos, kun jäsenvaltioilla oli mahdollisuus olla osallistua tai olla osallistumatta, niin jotkut lähtivät mukaan, kun nähtiin tarvetta. Eli alun perin nähtiin, että olisi ollut tarvetta tällaiselle eurooppalaiselle suojelumääräykselle. Tämä valinta siis silloin tehtiin. Ja minä haluaisin esittää kysymyksen oikeastaan sen, että jos yksi tai kaksi maata ehkä käyttää näitä suhteettomasti. Te puhuitte näistä myös, mutta ehkä se tarkoittaa sitä, ettei kovin hyvin ymmärretä suojelun määräyksen merkitystä ja tarkoitusperä. Eli tämä on ikävä esimerkki siitä, että tässä olisi ollut ihan hyvä väline, jota olisi voitu kohdentaa hyvin ja käyttää tehokkaasti lisäsuojelun välineenä. Ja se on vähän jäänyt käyttämättä. Näin olisi voitu parantaa kansallista soveltamista. Tämä oli lähtökohta silloin, kun työstimme aikoinaan tätä välinettä alun perin. Halusin todella edistää sitä ajatusta, että täytäntöönpanovaihe on nyt kyllä sujunut todella heikosti. Kulttuurinen ja poliittinen tietoisuus tästä välineestä on kyllä vähentynyt kovasti sen jälkeen, mitä nähtiin ensi kuukausina. Silloin sitä viestittiin paljon ja sitä kehottiin välineenä kovasti. Sanon tämän myös niiden maiden osalta, joilla oli mahdollinen optin senaario, niin nämä maat lähtivät mukaan tähän käyttämään tätä hyvää keinoa suojella naisia haavoittuvassa asemassa. Ei tätä tarkoitettukaan sellaiseksi, että tämä kattaisi kaikki tilanteet, vaan tämä olisi lisätueksi, että voidaan auttaa naisia rajat ylittävissä tapauksissa. Tämä oli lähestymistapa ainakin Libe-valiokunnassa silloin aikoinaan, että sitä tarvitaan erityisestä tilanteessa. Halusin mainita tämän erityisesti suhteessa siihen, mitä Altan sanoi. Haluatko joku vielä käyttää puheenvuoron ennen kuin annan puheenvuoron uudestaan esittelijälle? Ai komissio, sitä ei mainittu täällä minun nuoteissani. Jaa. Really sorry, I sorry, you know what? It's... Pahoittelut. Tämä oli hirvittävä virhe täältä. Komissio oli tipahtanut meidän muistinpanoistamme. Olen kovin pahoillani. Anteeksi. Kovasti voisin kantaa komissiolle puheenvuoron. Kuulla lyhyesti komissiota ja pahoittelut. Ja olkaa hyvä. Minulla ei ole teidän nimeä täällä. Pyydän, että esittelette myös itsenne. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Ei ongelma. Isabel Perin jo nimeltäni. Olen yksikön päällikkö rikosoikeusyksikössä. Yksikössä olemme kovin kiitollisia. Seuraamme tätä asiaa, koska se on meille erityisen tärkeää. Olemme kovin kiitollisia myös näistä keskusteluista alustuksista, jotka olivat myös mielenkiintoisia, kuten mietintökin. Korostamme ennen kaikkea sitä, että EPO-direktiivin täytäntöönpano on avainasemassa. Myös suojelumääräysten vastavuoron tunnustaminen on etusijalla nyt, myös komission jäsenten mielestä. Kaikki jäsenvaltiot, joita direktiivi sitoo, tiedätte, ovat komissiolle kerrottaneet, miten tämä on osaksi kansallista lainsäädäntöä tästä syystä. Meni aikaa, kun halusimme myös kirjeitä perusteltuja kysymyksiä varten kahden vuoden jälkeen, jotta tämä toimi olisi siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä. Eli nyt on tullut korkea aika miettiä ennen kaikkea sitä, että voimme laatia kertomuksen jonka en vuonna esittelemme. Me olemme yhtä pettyneitä kuin tekin, surullisiakin siitä, että välineitä ei riittävästi käytetä. Voin myös vahvistaa herra Lautonna selvitykset ja selitykset, koska mekin olemme yhteydessä jäsenvaltioihin ymmärtääksemme, miksi sitä ei käytetä riittävästi. Olemme saaneet jäsenvaltioita käytännön tietoja, ketkä ovat toimivaltaiset viranomaiset, miten voitaisiin tätä edistää käytännössä, siltä osin miten välineitä käytetään. Tämä on tulossa e-justis-portaaliinkin ja myös oikeusverkoston sivustoille – niin ikään olemme tarjonneet rahoitusta, jotta ei Euroopan oikeuskoulutusverkosto voisi tätä edistää, että otettaisiin huomioon myös silloin, kun oikeustiedettä opiskellaan, että se olisi opetusaineistossa mukana. Kuten Espanjan syyttäjältä kuulimme myös, syyttäjien pitää olla myös tietoisia välineen käytöstä. Olemme todella sitoutuneita siihen, että väline kunnolla toimisi. Jatkossakin aiomme edistää tutkimusta ja lisätä tietoisuutta kaikilla saroilla liittyen uhrin oikeuksiin. Ja kuten tiedätte, annamme myös apurahoja justisille ja entiselle Daphne-ohjelmalle Rekille. Me arvioimme tämän rinnalla myös, miten hyvin uhrien oikeuksien direktiivi on vaatu kaikissa jäsenvaltioissa. Tarkoituksena on järjestää korkean tason asiantuntijaa kokouksia 29. tammikuuta ensi vuonna liittyen uhrien oikeuksiin. Siellä voidaan käydä rakentavaa keskustelua jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa – kun ajatellaan, miten iso kirjo vaiheita tässä on uhrien kohdalla, kun pyritään torjumaan naisen kohdistuvaa väkivaltaa ja toteutetaan EPOa. Tästä varmasti näette, että me olemme todellakin sitoutuneita aiheeseen. Me olemme kovasti järkyttyneitä, kun näemme tällaisia tilanteita joissakin maissa, varsinkin Espanjassa, mutta ei vain siellä, muissakin maissa. And I, th- I think that's the point. Näin varmasti on muut maat Euroopassa. Tuosta oli apua, kun tässä todella puhutaan nyt täytäntöönpanon vaiheesta ja siitä, että tästä tulee kunnollinen eurooppalainen suojelumääräys varsinaisesti. Ja huolehditaan siitä, että jäsenvaltiot, muut jäsenvaltiot ainakin katsovat tätä ja näin voidaan vahvistaa myös kansallisia asemia. Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä päivityksestä. Nyt lähestymme kuulemistilaisuuden loppua. Halusin vain painottaa sitä, että asiantuntijoiden esitykset voidaan kaikki julkaista ja huolehtia siitä, että tämä tieto jaetaan kaikille. Näitähän voidaan seurata näitä kokouksia suoratoistona, mutta haluamme huolehtia siitä, että tämä tieto myös jaetaan kaikille kollegoille, myös niille, jotka eivät voineet olla täällä tänään paikalla. Ja liitän tähän mukaan myös komission puheenvuoron. Ja nyt yhteispuheenjohtaja Viljan ja minun nimissä haluaisin vain sanoa, että eurooppalainen suojelumääräys on yksi esimerkki siitä, missä valiokuntamme ovat tehneet hyvää yhteistyötä. Hyvässä hengessä ja saatu hyviä tuloksia aikaiseksi. Nyt esittelijä Soraya Post saa puheenvuoron Soraija, voisinko pyytää yhteenvetoa siitä, mitä olemme täällä tänään kuulleet? Näin lopettaisimme tähän tämän kuulemistilaisuuden. Kiitos. Thank you, Claude. Uh, and thank you for all... Kiitos, Claude. Kiitos kaikista näistä puheenvuoroista, kaikista tiedosta, jota olemme saaneet. Tämä on meille esittelijöille todella tärkeää. Kuten Teresa sanoi myös, hän joutui lähtemään, mutta tämä oli tärkeää tietoa todella. Samoin se tieto, jota juuri komissiolta saatiin, sekin oli tärkeää. Teresan ja minun varmasti olisi hyvä järjestää komission kanssa uusi tapaaminen, jotta saamme kaiken tämän tiedon. Minusta te esititte paljon kysymyksiä ratan olisi mielelläni kuullut niihin kysymyksiin vastauksia täällä. Vastaukset olisivat relevantteja tämän mietinnön kirjoittamisen kannalta, mutta joka tapauksessa on todettava, että paljon on tekemistä ja tämä työ pitäisi tehdä nopeasti. Me voimme toki kantaa vastuumme siinä, että pyritään huolehtimaan siitä, että ihmisoikeudet koskevat kaikkia kansalaisiamme. Mielestäni komission tulee osoittaa, että komissio on todella sitoutunut siihen, että eurooppalainen suojelumääräys toimii kunnollisena välineenä. Hienoa kuulla, että tällä kertaa oli vähän enemmän myönteisiä uutisia. Komission on edelleen lähdettävä rikkomusmenettelyihin niitä maita vastaan, jotka eivät huolehdi tästä suojelumääräysdirektiivistä. Tiedän, että teillä on rikkomusmenettelyitä käynnissä. Lisäksi raportointivelvoitetta on noudatettava. Sehän on siellä direktiivissä myös. Joten toivoisin vielä, että komissio voisi lisätä vähän tutkimusta suojelumääräysten toteutumista ja lisätä tietoisuutta siitä, miten rajat ylittävät suojelumääräykset voivat toimia, vaihtaa hyviä käytänteitä jäsenvaltioiden kesken ja myös jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan välillä, että voidaan huolehtia eurooppalaisen suojelumääräyksen hyvästä toiminnasta. Lisäksi komission pitäisi pyrkiä kuulemaan kansalaisyhteiskuntaa siitä, eikö suojelumääräys toimi tehokkaasti jäsenvaltioissa. Lisäksi on saatava julkiseksi tämä lista toimivaltaisista viranomaisista, jotka ovat vastuussa suojelun määräyksen antamisesta ja siitä, ketkä vastaanottavat ja lähettävät näitä eurooppalaisia suojelumääräyksiä jäsenvaltion osalta, jotta voidaan huolehtia sitä, että kaikki tietävät, myös kansalaisjärjestöt näistä asioista. Lisäksi jäsenvaltioiden pitäisi tuomita tällainen väkivalta. Jos oikein kuulin, niin tämä espanjalainen tuomari taisi puhua sukupuolen kohdistuvasta terrorismista. Eikö hän sanonut niin? Jos näin oli, niin se oli mielestäni oikein mahtava termi tähän. Tässä ei saisi syyllistää uhreja. Tämä on hyvä väline mielestäni. Sitä pitäisi käyttää. Tässä taistellaan juuri tällaista sukupuolen kohdistuvaa terrorismia vastaan. Kiitos. Uh, thank you very much, uh, Mr. Kiitos oikein paljon, edustaja Sara ja Post. Kiitos kaikille asiantuntijoille siitä, että osallistuitte valiokuntien yhteiskuulemiseen. Kiitos oikein paljon myös molempien valiokuntien jäsenille osallistumisesta ja kiitos yhteispuheenjohtajalle. Kiitos. Colleagues for Libe... Kollegat Libe-valiokunnan äänestykset alkavat 11. Kello 11 siis.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 Kyllä, palaa, Se tulee siihen, pitää asiille. Mr. Chairman, can we get on with this? Puheenjohtaja, voisiko aloittaa? Yeah, I was just waiting for you. Toki, juuri odotin, että sanoisitte tuon ja olin vähän koputellutkin täällä jo. Aloitetaan. Take your seats, Pyydän istuutumaan, kollegat. The complicated votes, every... Hankalat äänestykset, onko kaikki äänestyskortit? Ensin Puuttuuko joltain äänestyskortti? Pyytäisin osoittamaan nyt, ei myöhemmin. Pyytäisin vain nyt. Kaikilla on siis äänestyskortit. Yes, good. Okay, we're ready. Selvä. Okay, coordinators. Koordinaattorit ovat valmiina, kaikki valmiina, hyvä. Okay, the first vote. Ensimmäinen äänestys. Asetus 44 2001. Pyydän hiljaisuutta, kollegat. Esittelijä Cornelia Ernst. Haluatko esittelijä käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin voimme lähteä äänestämään suoraan. Halusin vain kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Tämä yhteistyö sujui hienosti, oli mukavaa. Siitä kiitos. Kiitos paljon Cornelia. Nyt äänestetään kollegat. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. 17. 17. valiokunnan äänestys alkaa. The vote is still open. Vielä voitte äänestää. Pyydän istuutumaan ja äänestämään. I'm just, hold on, I'm just giving uh, one or two members some leave. Jätän vielä vähän aikaa kollegoille istuutua. Edustaja Guillaume. I'm sorry, but you know, thank you. Pahoittelut ja kiitokset. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artikla 2 äänestys alkaa. Okay, colleagues, pause for a moment. The S&D... Hetkinen, S ja D-ryhmässä on yksi jäsen liikaa. Adjust. Voisitteko hoitaa tämän asian? Selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 253. Äänestys alkaa. Amendment 253. Tarkistus 253. Äänestys päättyy. Äänestää voitte edelleen. Edustaja Foss. Hän ei löydä tarkistusta 253. Se on sivulla kolme. Okay, for those colleagues who are not following... Tarkistus 253 sivulla 3. Löysivätkö kaikki? Vielä voitte äänestää. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 3. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 111. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kollegat 112113114 yhtenä ryhmänä ja 115-116 vielä yhtenä ryhmänä äänestys alkaa. Has everyone got it? Löysivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 117. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja kollegat, meidän pitää vielä äänestää tarkistuksessa 20 jurivaliokunnasta. Se meni mieltä ohi. Nyt tarkistus 20 jurivaliokunnasta äänestys alkaa. Tarkistus 20 juri. And then that one. Yeah. Does it fail? The vote is still open. Voitte vielä äänestää. EPPssä on nyt yksi ääni liikaa. Jos yksi kollega voisi ottaa korttinsa sieltä laitteesta. EPP. Still. EPP still have... EPPssä on vielä yksi jäsen liikaa. Voisiko yksi jäsen vetää korttinsa pois? Kiitos oikein paljon edustaja Melo. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 118. Äänestys alkaa. Satakahdeksantoista. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissiartikla 9. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. That is carried. Hyväksytty. Tarkistus 125. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 126. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Esittelijä äänesti vastaan se hylättiin. Tarkistus 24 äänestys alkaa. Amendment 24. Tarkistus 24 äänestys alkaa. We have a technical problem. Ah, we have a technical problem. Ai, meillä on tekninen ongelma. Can we just pause for a moment, colleagues? Pidämme hetken taukoa. Okay. Colleagues, we have to pause. We Joudumme pitämään hetken taukoa, tekninen ongelma. Just pause for one moment. Ihan lyhyt tauko. We're on amendment 24. Seuraavana sitten tarkistus 24. I'd love, a, I'd love a coffee or something stronger.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 Okay, colleagues. Uh... No niin, kollegat. Colleagues, if you could listen to me. Pyytäisin kuuntelemaan oikein tarkkaan ihan hetken. Anteeksi edustaja, kun tämä on teidän mietintönne. Selvitetään tämä hetken kuluttua. Nyt on käynyt niin, että kone on ylikuormittunut. Sen mukaan on 62 jäsentä äänestämässä – Meillä voi olla vain 60 äänestävää jäsentä. Tämä selviää vain 60 jäsenestä. Ja nyt tuli liikaa stressiä 62 äänestä, joten ihan nopeasti edustaja Melo näpit irti sieltä koneesta nyt. Anteeksi kollegat, pyydän kuuntelemaan oikein tarkkaan. Pyydän, että kuuntelette tarkkaan. Kyse ei ole nyt EPPstä, vaan Pyytäisin koordinaattoreita nopeasti tarkastamaan. Pyytäisin, että kaikki hiljaisuuden valli tässä kuuntelevat tätä. Pyytäisin, että koordinaattorit tarkistavat, että heillä on oikea määrä äänestäjiä. 60 tarkistetaan ja sitten testataan pahoittelut. Näitä joudumme tällä tavalla keskeyttämään. Ja sitten jatketaan 60 voimin pahoittelut. Tarkistetaan siis nopeasti d 15, EPP. Tarkistetaan vai montako teitä on siellä. So we can just propose everybody make a, a vote, a vote like this. In, okay. Just to check that. do a test now, yeah. Okay. I'm presuming from oletan, kun kaikki ovat niin iloisia, että kaikki koordinaattorit ovat nyt tarkistaneet tilanteen. Nyt koeäänestys. Katsotaan, mitä kone Parka tässä tekee. Äänestys alkaa. However you like. The vote is Äänestäkää ihan miten haluatte. Äänestys alkaa. Tämän testi vain. Uh, Täällä on edelleen 61 ääntä, kun ei siitä selviä 60. No niin, kun ei tiedä mikä ääni täällä on liikaa. Yhdessä ryhmässä on yksi äänestäjä liikaa. Kukahan se on? It's not EPP. No, no, it's not the group. It's in general. The machine, the machine should stop. Group, yeah. We don't know. The machine is not showing. colleagues, just give us... Kollegat, 30 sekuntia, niin selvitämme asian. Colleagues, um, we're going to try... Kollegat, kokeillaan toista testiä nyt. Katsotaan, saammeko 60 ääntä. Pyydän äänestämään nyt. Pyytäisin istutumaan uudestaan ja äänestämään. Pyydän, että kaikki istuvat omilla paikoillaan, jos ajatte äänestää. We open the vote. Äänestys alkaa. Yep. The vote is open. Äänestys alkaa. When do I open the vote? Is it open? Yes. The vote is open. Everyone. Äänestys alkaa. Pyytäisin kaikki äänestämään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 Okay, colleagues, the problem is... No niin, kollegat, ongelma on ratkaistu. But we have to begin again with... Mutta 126 on palattava. 125. Everyone in their seats again. Pyytäisin istutumaan. My apologies. For... Ja pahoittelut tästä viiveestä. Ovatko kaikki valmiina? Pyydän olemaan tarkkana, että saamme tämän nopeasti hoidettua. Aksel, nyt juttelut sikseen. 125. Tarkistus 125. Äänestys alkaa uudestaan. 125. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 126. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 130. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 131 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 132 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 133 ja 25 identtiset tarkistukset. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 134 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 135 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 136 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi, artikla 25, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34. Tarkistus 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 153. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 36. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi. Artikla 31. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 39, 41, 40, 39, 46. Yhtenä ryhmän äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 157 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 163 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 164. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 165. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 166 ja 167. Identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi, artikla 42, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 172, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi artikla 44 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 176 tarkistusäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 177 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 178. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 180. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 182. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissiartikla 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 186. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kollegat, yksi virhe. Toinen osa tarkistusta 184. Toinen osa tarkistusta 184. Äänestys alkaa. Tarkistus 184, toinen osa. Sivulla 12 ja 13. Äänestys alkaa. Toista vielä kerran. 184, toinen osa. Löysivätkö kaikki? Äänestys on avoinna. Jos olet TPPstä, niin vihreä nappi. Tämä vain auttaakseni, nopeuttaakseni tätä. Ja pyytäisin sanomaan koko ajan check, kun tätä siistimme ja sitten olisi hyvä, jos ei äänestettäisi niitä omia tarkistuksia vastaan. Äänestys päättyy hylätty. 186 siitä äänestettiin, 206, tarkistus 206, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 53 ja 44 identtiset. 53, 44 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 45. Jurivaliokunnalta äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 208 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Silloin ei toista osaa tarvitse äänestyttää. 209 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 210 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 212. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 213. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 214. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 216 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 217. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 219. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistukset 57 ja 220. Identtiset tarkistukset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 221. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissiartikla 61. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 226. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. artikla 62. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 251-257 yhtenä ryhmänä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 234. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 46 juuri valiokunnalta. äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 235, 236, 37 identtiset tarkistukset yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 238, 239 identtiset tarkistukset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 240-241 äänestys alkaa. 240 ja 241 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. s'il accepte un chèque ou pas. C'est pas niveau, c'est lui qui décide. Yeah, ok. Um, ok. um, it's one of those moments, isn't it? really? No, tämä on nyt taas tällainen hetki. Fernando, pyydän. Tiedän kyllä. Kommentia ilman mikrofonia. Yeah, yeah, we have to get on with the vote. Niin meidän jatkettavaa äänestyksiä, kyllä. Äänen voi rekisteröidä molemmat äänestyksen jälkeen kielteiseksi 240, 241. Seuraavana rekisteröikää kirjallisesti eri ääneksi äänestyksen jälkeen. Kyllä, tehkää niin. 242 äänestys alkaa. 242. Uh, we have to vote two. Ai, 218. 218 äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 242 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Amendment 243. The vote is... 243. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty niin ikään. 47. Jurilta äänestys alkaa. Päättyy. Tässä kansanpuolueessa yksi liikaa. Voisiko joku poistaa korttinsa? Hyvä. 47 vielä. Kö? No ei. 244. 244 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 246 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 248 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 250 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 255 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 58-48 yhdessä äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Johdantokappaleet. Tarkistus 1 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kaksi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kolme. Äänestys alkaa. Äänestys käynnissä ja päättyy. Hyväksytty. 72. Äänestys alkaa. Äänestys on edelleen käynnissä. Mitäs nyt kävi? Tarkistakaapa. Onko äänestys käynnissä? Äänestys edelleen käynnissä. Ja nyt päättyy. 72 oli tämä tarkistus. Äänestys päättyy. Voitteko sulkea äänestyksen? I kept it open because... Käynnissä edelleen, kun minä en voinut sitä sulkea. Yritetäänpä. Hylätty. Viisi. Jurilta äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 73 puoles äänet, äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. 74 äänestys alkaa. Päättyy. hylätty 75 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 76. Ää, 76 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 80 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 81 äänestys alkaa. Päättyy. Tar- ylätty. 82. Äänestys alkaa. Päättyy. ylätty. 5 ja 7 yhdessä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 7 6 ja 8 yhdessä äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Seitsemän äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 84 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 85. Äänestys alkaa. Kahdeksankymmentäviisi äänestys päättyy, hylätty. 86 äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. Kymmenen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 13 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 92 äänestys alkaa. Päättyy Hylätty. 93 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 14 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 14 jurilta äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 15 jurilta äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 97 äänestys alkaa. päättyy, hylätty. Ja sitten nimenhuutoäänestyksenä loppuäänestys muutetusta tekstistä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 45 7, 6. Ja nyt äänestys neuvotteluiden aloittamisesta. Ehdoton enemmistö tarvitaan äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 45.7. 6. Onnittelut rouva Ernstille eli esittelijälle. Thank you, colleagues. Kiitos kollegat kärsivällisyydestä ja nyt seuraavat kolme ensinnä täytäntöönpanopäätös luonnos liittyen valvontatoimenpiteisiin. Esittelijä Booni on tässä, herra Booni on esittelijän yksi äänestys. Ovatko kaikki valmiina? Äänestys alkaa äänestyksenä. Ovatko kaikki valmiina? Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 54, 1, 1. Herra Boni, pahoitteluni. Herra Boni, olisi tietenkin pitänyt kysyä, jos teillä oli jotain sanottavaa. Halusitko jotain sanoa? Ei. Selvä. Onnittelut En tiedä mikä tuo aine on, Rängel, mutta ilmankin voisin ehkä tarvita sitä nyt tällä hetkellä, mitä liekään. Okay, colleagues, we... No niin, kollegat, sitten kolmas äänestys. No niin, pidetäänpä tahtia yllä, koska olen pahoillani kaikista näistä viivästyksistä. Ja sitten, mitä mitä puhetta seuraavaan aiheeseen ja mietintöön esittelijänä on Maalin Björk, Pitääkö alustaa? Ei. Eli vähän hiljaisuutta. Um, as quickly as possible. So this is the draft... luonnos ja ehdotus unionin uudelleen sijoittamisohjelmasta. Esittelijänä Malin Björk. Sitten lyhyt muistio kompromississa 17. Ää, äh, tässä on kirjoitusvirhe äänestyslistassa kompromissi 17, siinä kohtaa on joku ihan väärä numero. Eli jos 17 hyväksytään, niin tämä muu osa raukeaa. Toivottavasti tämä on selvä. Haluaisin kysyä ihan lyhyesti maalin. Haluatteko käyttää puheenvuoron vai mennäänkö suoraan äänestämään? Lyhyesti. short, don't worry. Uh, uh, we have um, Meillä oli vähän ongelmia tässä, mutta haluaisin kiittää Kaikkea, jotka ovat tehneet yhteistyötä, varjo esittelijöitä, laitoksia, kansalaisjärjestöjä ja muita, jotka tekevät tällä saralla töitä läheisesti kanssamme. Kiitos siitä. On aivan selvää, että tämä on aina ehdotus, joka ajaa turvallisia laillisia reittejä. Kaikki ovat pyrkineet hyödyntämään tätä parhaansa mukaan. Kiitos kaikille. Kaikkien piti olla valmiita kompromisseihin, mutta toivon, että saamme nyt parlamentin kannan, josta voimme olla ylpeitä. Haluaisin kiittää kaikkien ryhmien neuvonantajia, omiani totta kai, ja kiittäisin sihteeristöä ja nyt mielelläni näkisin äänestystuloksen. Kiitos. We now proceed to... Kiitos Malin. Nyt ryhdymme äänestämään. Tarkistus 117. 117 äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Yksi yksi kahdeksan. Okay, compromise one. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. So we're on compromise one. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Sorry, is there a problem? Onko tässä ongelma? Kompromissi yksi. Jos tässä kompromississa yksi on ongelma, niin sitten niitä kyllä seuraa enemmänkin. Äänestys al- äh, päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Sivulla kuusi äänestyslistalla. Kompromissi neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niin ikään. Sitten Kompromissi 5. Ei taida olla yllätys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5a. Äänestys alkaa. 5a. Kompromissi 5 ja ovatko kaikki äänestäneet? Sivulla 14 listalla. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Onko kaikki kunnossa? Ovatko kaikki mukana? Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Kompromissi 6. hieman hiljaisuutta. Hyvä ajatus. Kompromissi 6. Äänestys päättyy. Myös hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan sivulla 19 äänestyslistalla. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Vaikka kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myös hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Artiklan 12. Kompromissi 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. artiklan 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 110. Äänestys alkaa. 110 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5, 3, 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 18, tarkistus 115. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 5, 4, 6. Äänestys alkaa. Pahoittelen kollegat. Pahoittelen. 5, 4, 5. 545 äänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt 546. Äänestys alkaa. Mm. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 116. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 548. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdatus on kappaleet 131. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 132. Äänestys alkaa. Closed ja päättyy. ylätty 155. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 172. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 225. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 237, ei vaan 226. 226. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 237. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 247. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 248. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yeah, just one second. One, just let, one second, Malin. Pieni hetki, Malin. Do you want to take the floor before? Haluatko käyttää ennen loppuäänestystä puheenvuoron? Ole hyvä. I think we have a little... Tässä on pikku ongelma. Yhdessä äänestyksessä pyytäisi parin minuutin tauko, että voi varjojen kanssa keskustella, oliko onkohan mahdollista. Onko kahden minuutin verran kärsivällisyyttä? Kiitos. Um, niin kollegat, ihan pieni hetki, hieman kärsivällisyyttä. Ja todellakin minuutissa hoitakaa tämä asia. Just have some patience for a minute. Hieman kärsivällisyyttä, nopeasti nyt. Voivatko varjot kokoontua todella nopeasti? Before the final vote. This is permitted, so just be patient. Tämä kyllä sallitaan säännöissä, hieman kärsivällisyyttä. Colleagues, just be patient for another minute or so. Kollegat vielä kärsivällisyyttä minuutin verran. Kyse on lainsäädännöstä ja näin todella sallitaan toimittavan. Just be patient for another minute. Thank you. Okay, colleagues, uh, you can resume your seats. Kollegat, asettautukaa paikoillenne. Nopeasti. Kiitos. Which number? Uh, colleagues, um, resume your places. Um. Kollegat, asettautukaa paikoillenne. Nyt olemme ratkaisseet tämän tilanteen äh, sääntöjen mukaan ja puheenjohtajan auktoriteetilla. Excuse me. Anteeksi. Saanko lopettaa lauseen ennen kuin tämä häly alkaa? Voimme äänestää uudelleen artiklasta. Tämä vaatii enemmistöä Ennen kuin kaikki nyt hylkäävät jo, torppaavat heti kättelyssä. Saanko päättää lauseeni? Eli vaaditaan enemmistö valiokunnasta, jotta tämä on mahdollista. Jos valiokunnan enemmistö sallii sen, että äänestämme kompromissista 5a, artiklaan 5, niin näin toimimme. Jos enemmistöä ei ole, niin sitten se ei onnistu. Kysyn, onko meillä enemmistö koko valiokunnasta niin, että äänestämme uudelleen kompromissista 5a artiklaan 5. Tämä on mahdollista sääntöjen mukaan, eli nyt kättä nostamalla äänestämme tästä. Okay, can everyone pay attention? Voitteko nyt kiinnittää huomiota tähän asiaan? Ne, jotka nyt haluavat äänestää uudelleen artiklasta 5a, tai kompromissista 5a, artikla 5, ja nyt kättä nostamalla ryhdymme laskemaan. We could do it electronically. Just do it by hands now. Nyt kättä nostamalla niin, että tarkka, tarkistaminenkin onnistuu. Onko lasku nyt tehty? No. You want to do it electronically? Tehdäänkö tämä koneella nyt? Okay, let's do it electronically. No niin, koneella. Koneella. Ne, jotka haluavat nyt uudelleen äänestystä, niin äänestäkääpä nyt kyllä koneella, niin sitten asia on selvä. Jos haluatte äänestää uudelleen artiklasta 5, niin nyt äänestätte koneella kyllä. Vote yes electronically now. And then we can proceed quickly. Has everyone voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. That's 40 votes. 40 puolesta ääntä, en tiedä, miksi jotkut äänestivät tässä vastaan. Tuloshan oli selvä näin ollen. Eli ne, jotka äänestävät vastaan, voivat nyt äänestää vastaan, mutta selkeästi meillä on enemmistö. Eli siis koneäänestys siitä, että äänestämme kompromissista 5a, joka liittyy artiklaan 5. Valiokunta äänestää nyt uudelleen tästä artiklasta. Kiinnittäkääpä, olkaapa nyt tarkkoina. Hoidamme tämän koneella. Nyt hieman hiljaisuutta. Um, if people can stop chatting, Juttelut nyt pois. Me emme halua tätä hoitaa enää uudempaa kertaa. Kompromissi 5a, artiklaan 5. Äänestys alkaa. Varmistakaa nyt, että tiedätte, miten äänestätte, ettei tarvitse enää uusia. Okay, has everyone voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. 51 vastaääntä, kahdeksan puolesta eikä tyhjiä. Do we have to vote? Okay, colleagues, colleagues. Kollegat. Nyt hiljaisuutta. Tämän äänestyksen seurauksena meidän on äänestettävä kolme 65 ja 66 tarkistuksesta varmasti ymmärrätte logiikan. 362. Äänestys alkaa. Okay, just, just so that, that it's clear, we have to do that just so that it's clear, you have to. Okay, I know you're conferring with each other. Tiedän, että siellä setvitte tätä keskenänne, mutta tämän äänestystuloksen seurauksena meidän täytyy äänestää tarkistuksesta 362 ja 366. Tämän hoidamme hiljaisesti. 362 äänestys alkaa. Avataan nyt uudestaan vielä. 362. Ja mitä nopeammin hoidamme tämän, niin sen parempi. Okay, that vote is still open. Äänestys jatkuu vielä. 362. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 55 vastaääntä, kaksi puolesta, ei tyhjiä. Ja nyt nopeasti 366. Äänestys alkaa. Koordinaattorit näyttävät merkkejä. Äänestys päättyy. hylätty. 58 vastaääntä, ei puolesta ääniä. Tämän pohjalta menemme sitten loppuäänestykseen. Nimenhuutoäänestys. Ovatko kaikki valmiina? Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 37, 20, kaksi tyhjää ääntä. Onneksi olkoon esittelijälle. We now vote on the... Uh, Mr. Engel, why are you leaving? Herra Engel, miksi poistutte? Me äänestämme vielä mandaatista. So the decision to enter into the... Täytyy äänestää vielä päätöksestä, ryhtyä neuvottelemaan, istukaapa alas, nopea äänestys, äänestys alkaa, kortit takaisin koneeseen. Äänestys alkaa. The vote is op- open. Okay, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43 puolesta, 14 vastaan, ei tyhjää. Onneksi olkoon esittelijälle. Thank you very much, colleagues. That's the... Kiitos kollegat. Äänestykset päättyvät.